kokonaisuudessaan asianmukaisesti. Me uskomme kolmanneksi, että se, että säädösten edelleen kehittyy, joka merkitsee sitä, että katetaan kustannuksia ja riskejä. Kysymys on 200 miljardista eurosta tulevien kymmenen vuoden aikana. Sanon aivan avoimesti, että minua huolestuttaa yhä enemmän se, että energiasektorilla tutkimuksesta tuotantoon ja aina energiatehokkuuteen saakka liikkuu aivan liian vähän rahaa. Houkuttimet, mutta myös suunnittelun varmuus, selkeys, avoimuus, energiatalouden, energiapolitiikan kannalta sijoittajien suuntaan ei tällä hetkellä ole riittävän houkuttelevaa eikä riittävän hyvää. Siksi säännöspuitteen parantaminen Aserin kautta, kansallisten sääntelyviranomaisten kautta, kustannushyötyanalyysien osalta, jotka liittyvät infrastruktuurihankkeisiin, näyttäisivät minusta myös yhtä tärkeiltä. Ja neljänneksi, yksittäistapauksissa on mahdollista osarahoitus Euroopan unionin taholta. 56 prosenttia kaikista hankkeista ylipäätään ei tarvitse mitään osarahoitusta paljon hankkeita, joissa tarvitaan pieni 10, 10 plus x, x prosenttia, mutta on tällaisia, osa, joita voidaan tarvita. Mutta, mutta hankkeista, joita olemme tekemässä tällä hetkellä noin 60 hanketta, olemme nähneet näiden osalta, että niissä toimenpiteissä, jotka ovat välttämättömiä eurooppalaiselle energiapolitiikalle, joihin liittyy yhteisiä etuja, niitä markkinat eivät ole rahoittamassa. Kysymys on Baltian maiden integroinnista verkostoon. Tämä koskee yhteyksiä Maltas, merikaapeleita Maltasta Sisiliaan. Tämä rahat, joita pyritään keräämään siihen, että miksi Majorka yhteydetään Euro, Espanjan eh, energiaa ja samalla Euroopan energiasisämarkkinoihin on myöskin yksi kysymys. Kypros on myös yksi haaste, koska Kypros on kaikkein kauempana etäämpänä Euroopan energiasisämarkkinoista. Sitten on myöskin vaativia hankkeita, jotka ovat topografisesti vaativia ja kalliita ja joissa myös tarvitaan osarahoitusta. Ja tällä on myöskin ohjausfunktio. Kysymys on, on alueita, alueita, jossa jokainen jäsenvaltio pyrkii nestekaasuterminaalien rakentamiseen Tämä ei ole järkevää. Se, että on 10-20 prosentin osarahoitus, jonka Euroopan unioni maksaa, sillä voi olla ohjaava funktio, kokoava funktio. Ja se merkitsee sitä, että silloin kustannushyöty, tehokkuus otetaan asianmukaisesti huomioon. Meidän välineemme Connecting Europe esiteltiin eilen. Se on rahoitusväline, me haluamme tällä 9,12 miljardilla, joita ehdotan, saavuttaa mahdollisimman paljon kuljetuksessa, ict ja energian alueella Euroopan investointipankin, rakennepankkien kanssa, jäsenvaltioiden pankkien kanssa. Pyrimme käynnistämään hankkeita, joissa on takuita, joissa otetaan riskit kannettavaksi. Ne varat, jotka me otamme käyttöön osarahoituksena, ne otetaan huomioon ja täydennetään muilla rahoitusteknisillä instrumenteilla. Olen tässä kaikki minä olen iloinen sitä, että marraskuussa tapaamme uudestaan ja kun esittelen teille työohjelman eh, energia- ja ilmastopolitiikan vuodelle 2012 ja keskustelen teidän kanssanne ja sen painopisteistä eh, sitten marraskuussa. Tässä siis nyt vain infrastruktuurista, mutta mitä on kuluttua kokonaisuudessaan esitys, joka koskee eurooppalaista energiapolitiikkaa. Kiitos. Sydämelliset kiitokset, kollega Oettinger. Nyt kysymys kierrokseen. Kuten sanottu, puoleen asti on aikaa ja kyse on vain ainoastaan infrastruktuurista ja siihen liittyvistä kysymyksistä, joten olisi hienoa, jos voisimme esittää kysymyksiä. 12 puheenvuoropyyntöä on jo esitetty. Sovitaanko vaikka, että minuutti per puhuja? Yritetään ainakin. Ensimmäisenä kollega Di Castillo. Niin. Niin. Puheenjohtaja komission jäsenelle tervetuloa. Ja niin. Elläkin, jos tärkeää on se, että riski ja se, että hitaus näissä hallinnollisissa menettelyissä – olivatpa ne luonteita minkälaisia tahansa, lykkää asioita ja tekee niistä vähemmän kannattavia näistä infrastruktuurin kehittämistä. Tämä riski on todellakin hyvin korkea. Tämä, että on kolmen vuoden aika ja jotta luodaan yksi kansallinen viranomainen, joka valvoo koko menettelyä, on tärkeää. Me tiedämme, että monissa tapauksissa olemme törmänneet tähän tilanteeseen. On liikaa byrokratiaa ja uskon, että komission täytyisi seurata sitä ja katsoa, että riippumatta välineistä, joita on olemassa, sen tulisi lähestulkoon päivittäin jatkuvasti seurata tilannetta, koska mustavauksessa varmasti on se, varmasti käy niin, että tulemme näkemään, että tämä asia ei tule etenemään. Ja pidän tästä todellakin kiinni, koska todellakin Tämä näyttäisi erityisen tärkeältä. Tämä ensinnäkin olisi hyvin tärkeää. Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana Norbert Glante. Valian, Anteeksi, edustaja Valian. Yes, uh, thank you, chair. Commissioner. Kiitos puheenjohtaja. Onneksi olkoon komission jäsen tästä ehdotuksesta vielä kertalleen. On hyvä, että niin kerrotte tästä toistamiseen, koska tämä on yksinkertainen ja käytännönläheinen ehdotus. Näin aikoina me puhumme paljon kriisistä ja siitä, miten Eurooppa revitään osiin. Ja nyt te kerrotte meille, miten voimme integroida ja kehittää Eurooppaa edelleen. Kaksi kommenttia, kaksi kysymystä. Ensinnäkin, mitä mieltä komissio on kansallisen infrastruktuurin kehittämisestä? Sitähän tarvitaan, eikä ole aivan selvää, onko jäsenvaltioilla rahaa ja aikeita kehittää kansallista infrastruktuuria. Toinen kysymys liittyy yleiseurooppalaisiin markkinoihin ja siihen, miten tämä yleinen infrastruktuuri auttaa eurooppalaisia energiamarkkinoita. Kiitos. Kiitoksia seuraavana edustaja Balsitis. E, Kiitos puheenjohtaja hyvä komission jäsen. Kuten joka kerta, haluaisin kiittää teitä siitä panoksesta, jonka te viimeisten kahden vuoden aikana olette antaneet. Ymmärrämme, että te ymmärrätte Euroopan energiajärjestelmiä, se on sangen selvää ja perusperiaatteet ovat sangen selviä. Minä puhun myös näistä luvuista, tästä 9 miljardista, jotka eivät tietenkään ole riittäviä, kun tarvitaan tällaisia projekti Te puhuitte siitä, että menettelyä pitäisi nopeuttaa, mutta minä uskon, että, että pitäisi esittää kysymys, joka liittyy tällaisen julkisten hallintojen keskittämiseen, koska myöskin tässäkin tapauksessa voitaisiin harjoittaa keskittämistä, minkä kautta voitaisiin saada aikaan enemmän tehokkuutta energian alueella. Turmes. Seuraavana edustaja Turmes. Äh, Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Hyvä komissaari, onnittelut siitä, että esityslistalla on infrastruktuuri ja että suunnittelu on tarkoituksena nopeuttaa. Se on tärkeä asia ilman, että ympäristölainsäädäntöä vesitettäisiin tai ettei kansalaisia kuun, kuultaisiin heti alkumetreillä. Olen samaa mieltä kanssanne siitä, että rahoituskriisin aikana ongelmana on varojen saaminen tähän investointiprojektiin. Kolme kysymystä. Jos haluamme hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla nämä yhdeksän miljardia, niin miksi käytämme vain ja ainoastaan yhden miljardin veron pääoman tarjoamisen yksinkertaistamiseksi EBn kautta. Mielestäni olisi parempi, jos kolme neljä miljardia näistä rajoista käytettäisiin kustannusten laskemiseksi, koska pankithan pääsääntöisesti osallistuvat näihin hankkeisiin. Ja mitä tulee sitten tähän vaikutusarviointiin, niin mielestäni aivan oikeutetusti sanotte, että 70 prosenttia investointitarpeesta perustuu juuri sähköverkkojen uudistamiseen. Ja nämä kriteerit on kyllä muotoiltu siten, että minun mielestäni suurin osa varoista menee kaasusektorille. Ja kun otetaan huomioon se, että yhteisrahoitusosuus on 80 prosenttia, niin herääpä kysymys, että jos meillä on 4-5 miljardia rahaa mennyt Nabucco-projektiin, niin lopulle jää vain murusia. Ja sitten tähän ccs ään yli miljardi meni jo tähän CCSään ja näitä rahoja löytyy muutaman suuren pankin tileiltä, eli kovinkaan paljon ei ole saatu aikaiseksi. Ja nyt ollaan taas pumppaamassa lisää rahaa sinne, joten meidän tulisi katsoa, mitä tällä jo siirretyllä summalla on saatu aikaiseksi. Kiitoksia. przepraszam. Mówię, że to jest doku, dokument niezwykle obiecujący, natomiast mam trzy, trzy szczegółowe pytania. Po... Niin, minulla olisi nyt yksityiskohtaisia kysymyksiä liittyvät mittasuhteisiin. 140 miljardia älykkäisiin verkkoihin, pää, tällaisiin energiapäyhtiin 70 miljardia kaasu, infrastruktuuriin. Mistä nämä suhteet? Tämä merkitsee tämä nyt sitten sitä, että EU antaa takuut myöskin näissä suhteissa, suhteessa kahden suhdeaineeseen. Ja sitten lupamenettelyjen nopeuttaminen. Se on hyvä ajatus, mutta minusta on edelleenkin avointa se, miksi vain valittuja investointeja voitaisiin hyödyttää tällä tavalla. Miksi tästä voisi hyötyä kaikki hankkeet, investoinnit? ajan pituus ei ole sinänsä mikään kysymys, kysymys vain siitä, että on organisatorista kaoottista. Kolmas asia on South Stream. Nabukko kenties tulee kaksi kertaa pienemmäksi kuin on suunniteltu. Ehkä se tulee Nabukino eikä mikään Nabukko. Ajatelkaapa nyt, herra komissio, sen tätä asiaa, että tällä välineellä alkuperäinen, voidaanko tällä alkuperäinen laaju, su, su, su, taata? Kollega Bubinska. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, tämä on tärkeä asiakirja ja näin voimme nopeuttaa energiastrategiamme uudistamista. Olen mukana Regien valiokunnan toiminnassa ja siksipä minua kiinnostaisi kuulla teidän puoleltanne, mitä te olette mieltä siitä, että nämä tärkeään projektiin saadut varat otettaisiin pois muilta rakennepoliittisista ohjelmista. Suuri osa projektistahan rahoitetaan muilta projekteilta pois otetulta varoilta. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Tikau. Äh, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, vă felicit și eu. Puheenjohtaja, komission jäsen. Haluaisin alkuun onnitella seitä tämän asiakirjan visiosta. Haluaisin tietää, mitkä ovat ne hankkeet, jotka liittyvät Mustaan mereen. Mustamerihan on äärimmäisen tärkeä Euroopan unionin varmuuden kannalta, huoltovarmuuden kannalta. Meillä on myös muita hankkeita ja tämä Bukoskin liittyy tähän asiaan. Ja sitten infrastruktuurihankkeet. Mikä virasto tähän liittyy ja miten tähän liittyvät muut rahastot, esimerkiksi rakennerahastot? Sitten kysymys, joka liittyy energiaa niukkuuteen. Miten te aiotte varmistaa sen, että energiahinnat ovat kohtuullisia kuluttajien kannalta. Kiitos. Edustaja Kadins. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Nee, nee, äh, ich... Äh, Kiitos puheenjohtaja. Tulkaus oli hiukan hitaampaa kuin alkuperäinen. Herra komission jäsen, minä haluaisin kiittää teitä. Vuosien ajan me olemme puhuneet eurooppalaisista energiamarkkinoista. Tietysti ilman toimivaa infrastruktuuria, joka yhdistää kaikki jäsenvaltiot, ei voi olla tällaisia sisämarkkinoita. Lopultakin on tultu siihen, että komissio ehdottaa sitä, että rahat, joita pitäisi käyttää infrastruktuureihin, eivät tulee yksittäisten jäsenvaltioiden maan sisäisten infrastruktuurien käyttöön, vaan että niitä käytetään yhteyksien luomiseen kaasun ja sähkön alueella. Siinä mielessä minusta tämä on hyvin tärkeää Euroopalle. No olisi yksi kysymys. Missä laajuudessa näkee komissio sen, miten paljon tullaan tukemaan hankkeita Euroopan sisällä ja Euroopan ulkopuolisia hankkeita, kuten Nabucco, joka menee siis Euroopan ulkopuolelle. Vai onko niin, että tämä 9,1 miljardia käytettäisiin vain Euroopan sisällä toteutettaviin hankkeisiin? Ja seuraavana edustaja Podimata. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Haluaisin todeta, että tämä aloite on minun mielestäni todellakin keskeinen. Kun ajattelemme energiaa, infrastruktuuria ja kaikkea sitä, mikä liittyy ilmastoon, energian säästämiseen, nykykriisin ylitsepääseminen on todellakin keskeisen tärkeää ja se, että saamme taas talouden pyörimään. Komission puheenjohtaja esitteli asiakirjan viime keskiviikkona. Siinä aiheena oli se, kuinka Eurooppa pääsee tästä kriisistä eteenpäin. Ja jonkinlainen ulospääsy tässä asiakirjassa kuvailtiin. Haluaisin nyt käsitellä ja esittää kysymyksen rahoitukseen liittyen, niin kuin monet muutkin kollegat. Me tarvitsemme eurooppalaista sääntelyä, totta kai, mutta haluaisin, että olisitte hieman täsmällisempi sanoissanne, koska näissä oloissa, nykytilanteessa, äh, rahaa ei ole kovinkaan helppoa löytää. Onpa sitten kyse kansallisista investoinneista tai sitten äh, yksityiseltäkin taholta. Yhtä lailla on vaikea saada rahoitusta. Tällainen tilanne on monissakin maissa. Ei ole riittävästi äh, rahaa kierrossa kansallisissa talouksissa. Nyt puhutaan tuista pankeille Euroopan tasolla. Olisiko jonkinlaisia hyödyllisiä aloitteita teillä mielessänne? Katsotteko, että Euroopan komissio voisi tehdä aloitteen niin, että määriteltäisiin prioriteetit ja olosuhteet, ehdot tällaiselle eurooppalaiselle tuelle niin, että todellakin saadaan, saataisiin Euroopan tasolla toteutettua tiettyjä hankkeita. Ja loppuun, puheenjohtaja, Ajatellaanko sitä, että suuria infrastruktuurihankkeita, energiahankkeita Euroopassa olisi tulossa, erityisesti uusiutuvan energian piirissä? Suuria laitoksia suunnitellaan esimerkiksi etelään niin, että energia voidaan sitten viedä Saksaan, erityisesti aurinkoenergia Saksaan ja muihin maihin. Voitaisiinko rohkaista ja suosia tällaisia aloitteita? Kiitos. Bentsen. Tak, herre formand. Jeg vil gerne sige til kommissæren, at det er godt, at der nu kommer handling bag ved ordene på det her område. Sanoisin komissiolle, että on hyvä, että sanojen lisäksi tällä alalla saadaan aikaiseksi myös tekoja. Infrastruktuuri on yhteisen edun hanke. Meidän täytyy toimia niin, että yhteiskunta kokonaisuutena voi tästä hyötyä, niin myös ympäristö britit, espanjalaiset ja italialaiset ja niin edelleen ovat toimineet näissä asioissa, mutta en ole kovinkaan tyytyväinen liittyen tiettyihin asioihin energian sisämarkkinoilla. Suuret energiayhtiöt eivät ole olleet niinkään kiinnostuneita siitä, että me saamme sisämarkkinat tälle alalle. Jos katsotaan vaikkapa Baltian maita, niin ei voi käydä niin, että nämä maat jätetään täysin riippuvaiseksi Gazpromista jatkossa. Täytyy olla yhteisrahoitusta ja olenkin tyytyväinen, että on mahdollisuus saada jopa 80 prosentin yhteisrahoitusosuus EUlta, kun nimenomaan ajattelemme toimitusvarmuutta. Tämä on keskeistä nimenomaan silloin, kun päätöksiä tehdään. 10 miljoonaa kuutiometriä kaasua, jotka menee Baltian maihin, niin tässä täytyy tietysti pohtia kaasuputkia ja nekin täytyy ottaa huomioon. Kollega Susa Wagner. Susa Wagner seuraavana. Signor Presidente. Kiitos. Niin, olen sanonut useampaan otteeseen täällä, että ongelma lupamenettelyissä on jäsenvaltioissa. Minusta tavoite, joka on asiakirjassa, jonka komissio sen esitteli, on hyvä, mutta kysyn kuitenkin, tuleeko tämä vastaamaan tuota vastaamaan toimintaa jäsenvaltioiden sisällä ajatellen niitä vaikeuksia, joita liittyy jäsenvaltioiden sisäiseen lainsäädäntöön maissa, joissa on korkea keskittymisen taso. Toinen asia, johon komissio sen tarttui, on ongelma, joka liittyy siihen, miten väestö, kansalaiset vastustavat hankkeita. Tästä asiasta minusta on pidettävä todellakin, tätä asiaa on käytettävä voimakkaasti, koska saattaa olla, että hyvät aikomukset, joita komissiolla on epäonnistuvat, ovat aikomukset, joita meillä kaikilla on siksi, että vastustetaan ja jota kansalaiset kokevat suhteessa suuriin hankkeisiin. Ja valittelisin tässä julkisesti sitä, että Iberian niemimaa on kadonnut asiakirjasta, joka meille on esitelty. toivon, että se palaa jälleen esille. Frau Kollegin Herzog. Seuraavana edustaja Herzog. E, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komissiota sitä, siitä, että hän on täällä. Minulla olisi eräs yksi kysymys. Monet asiat nousivat esille jo muiden kollegojen puheenvuoroissa. Haluaisin mitään puhua rajat ylittävistä verkkojen osista, jotka menevät naapuriaihin tai vielä pitemmälle. Minkälaisia kansainvälisiä sopimuksia, minkälaisia kansainvälisten sopimusten solmista, minkälaista menettelyä tulemme näkemään tässä, ketkä ovat vastuussa näistä, ja onko uskottavissa, että yhä lyhyemmän ajan puitteissa voidaan saada todellisia sopimuksia. Olemme nähneet täällä Euroopan parlamentissakin, että esimerkiksi Euronestin aikaansaaminen ja asetuksen aikaansaaminen siitä, miten pitkään se kesti, miten pitkälle voimme luottaa tähän, kuka tulee olemaan vastuussa tästä. Danke, danke. Frau... Kiitoksia. Seuraavana edustaja Kavalio. Kiitos puheenjohtaja. Haluan onnitella komission jäsentä siitä, että infrastruktuuri on nyt nostettu esille. Haluan myös onnitella häntä siitä, että myös pohjois-etelä käytävä on mukana. Tämä on tärkeä tietysti etelälle, mutta niin ikään se on tärkeä koko Euroopalle. Meidän täytyy korostaa Iberian niemimaata. Meillä on paljon LNG-terminaaleja ja täytyy huomioida myös olemassa olevat terminaalit. Niitä on Iberian niemimaalla. Ne voivat olla tärkeitä toimitusvarmuuden kannalta ja verkoston laajentamisen kannalta, mutta hyvät yhteydet totta kai täytyy vallita. Sitten varastointikapasiteetin lisääminen kuuluu myös tähän pakettiin. Kiitos. Winkler. Edustaja Winkler. Herr Kommissar, danke. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa komissaari. Kiitoksia näistä käytännönläheisistä ehdotuksista, erityisesti mitä tulee tähän suunnittelutoimintaan ja sen yksinkertaistamiseen, niin se on mielestäni tärkeä asia. Ja saan muistuttaa teitä siitä, että silloin kun Saksa yhdistyi, niin me saimme tällaisen nopeutetun lainsäädäntöpaketin kautta varmistettua, että infrastruktuuri toimii rajat ylittävästi uuden ja vanhan Saksan välillä, vaikka järjestelmien välillä oli suuria eri eroavaisuuksia. Ehkäpä juuri tämä Connecting Europe voisi toimia ikään kuin samanlaisen periaatteen pohjalta. Kiitoksia. Kiitoksia sitten komissaari Oettinger. Ehkäpä hän voisi ihan lyhyesti vastata näihin esitettyihin kysymyksiin. Niin, jäsenvaltioissahan meillä on hyvin erilaiset edellytykset, mitä tulee perustuslakiin, mitä tulee omaisuuden suojaan, mitä tulee maaomaisuuden suojaan, mitä tulee hallintoviranomaisiin ja mitä tulee hallinnon vastuusen oikeuden edessä. Esimerkiksi Maltalla erityisviranomaisten ja oikeusasteiden määrä on yhtä suuri kuin Ranskassa. Ja sitten joissakin kansallisissa perustuslaissa on selkeitä sääntöjä siitä, että omaisuus antaa oikeuksia, mutta myös velvoittaa ja vaatii erityistä oikeudellista juridista menettelyä. Siksi kolmen vuoden menettelyä ei voida skemaattisesti hoitaa kaikkialla Euroopassa samalla tavoin. Meidän pitää olla tavoitteena kolme vuotta. Toimeenpano on sitten kansallisen oikeuden pohjalta erilainen. Me tulemme katsomaan, että jäsenvaltiot esittelevät meille sen, miten nämä kuvat pitää kiinni tästä kolmesta vuodesta. Ja varmastikin tämä tulee, merkitään, tarvitaan lisää asiantuntijavirkamiehiä, asioita käsittelevissä virastoissa ja tarvitaan erityisiä kamereita tuomioistuimissa nopeaa käsittelyä varten. Me olemme rajoittuneet tässä nopeuttamisessa rajat ylittäviin infrastruktuurihankkeisiin. Miksi? Siksi, että ne ovat sellaisia, joista on eurooppalaista vastuuta yksikään jäsenvaltio, hänen yleensäkään jäsenvaltiota ei ole evätty sitä, että kun me edistämme tätä mallia, ottaa se esikuvaksi. Jokainen jäsenvaltio voi tärkeiden infrastruktuurihankkeiden osalta oman alueensa sisällä tätä menettelyä, siis myöskin, myöskin tällaisia jakeluverkkoja varten. Me puhumme näistä superverkoista usein, mutta alueelliset, paikalliset jakeluverkot ovat yhtä tärkeitä. Ja siellä pelkästään kansallinen lainsäätäjä voi päättää menettelyjen nopeuttamisesta. Kollega Turmes, yhdeksän miljardin osalta olen erittäin avoin. Minulle yksi miljardi, jolla me voimme saada aikaan uusia rahoitusvälineitä, joka voisi olla eräänlainen vipu, tällainen erityiskysymys. Siihen kohdistuu arvostelua. Siksi me haluamme kumppanimme kanssa katsoa, miten tämä toimii. Jos tämä osoittautuu toimivaksi, panemme sen toimeen vuosittaisina osuuksina, jolloin meillä on vuosittain varoja käyttävissä, jolloin me harjoittaa ohjaustoimintaa. Haluaisin vielä sanoa, että yhden kahden vuoden kokeilun jälkeen voimme myöskin korottaa tähän välineeseen osettavia varoja ja myöskin Mm, vähentää tukea hankkeelle, joka ei ole toteutumassa. Nabukko, niitä nämä hankkeet eivät, sitä nämä hankkeet eivät kosketa. Nabukko täytyy toteuttaa EBRDn kautta, Poseidonin kautta. Ja sanon suoraan Nabukko, kuten toivon, niin ylipäätään tämä eteenäinen käytävä, se tulee seuraavan, siitä tulee tekemään päätös seuraavien kahden, viiden kuukauden aikana mutta se ei tule koskemaan rahoitusjaksoa 2014-2020. Ja meidän CCS äh, välitavoitteen tasoja tulemme esittelemään teille ensi kuussa. 2,25 miljardia euroa, 10 miljardista 140 sähkö, 70 kaasua ja 20 miljardia CCS-kuljetusväylille. Ja nämä varat, joita me saamme teiltä, yksi miljardia kuudesta seitsemään hankkeeseen minun vastuualueellani ja muita tukivälineitä kollega Hildekarin osalta, ne tullaan maksamaan eteenpäin. Ne eivät ole pankeissa, ne ovat Euroopan budjetissa. Niistä ei synny korkoa. Ja ne tullaan maksamaan jaksoittain sitä mukaan, kun hanke etenee. Jotkin näistä hankkeista ovat edemmässä hyvin, jotkut ovat edelleenkin vasta vielä suunnitteluvaiheessa. 140 sähkö, 70 kaasu. Tämä ei ole olemaan välttämättä sama periaate, jolla 9 miljardia jaetaan. Saattaa käydä niin, että kaasulle, kaasuterminaaleja varten käytetään enemmän kuin yksi kolmasosa, joten yli 3 miljardia Tämä kuitenkin riippuu prioriteettilistoista ja toiseksi siitä, miten voimakkaasti nämä hankkeet tarvitsevat meiltä osarahoitusta. Ajatelkaapa vaikkapa yhteyttä Rotterdamin, Amsterdamin alueelta Kölnin, Dortmundin alueelle, siis yhteyttä Alankomaista Saksaan. Jokainen linja, sähkö tai kaasu, ei tarvitse julkista tukea, koska kysymys on yhteydestä kahden metropolin välillä, jossa on paljon kuluttajia, paljon teollisuutta, ja johtaa siihen, että markkinat osallistuvat ovat kiinnostuneet näistä. Muut hankkeet, jotka nähdään yhteisen etuimme mukaisina, tarvitsevat jopa 80 prosenttia yhteisön tukea ei olemassa mitään tiukkaa osuutta. Se riippuu aina siitä, mikä on sellaista, minkä kuluttajat voivat kantaa, miten pitkälti voidaan hoitaa asiat korkeampien sähkö- ja kaasuhintojen kautta ja miten suurta yhteismahdollisuutta tarvitaan, jotta hinnat eivät räjähdä. Tietysti budjettiesityksessämme on äh, kilpailua, ajatellen kaikkia muita menoja. On puhuttu siitä, onko niitä 40 miljardia, onko niitä 10 miljardia 40 miljardin sisällä energiaa varten, otetaan pois rakennepaketeista. Kyllä ja ei. Joku maatalouspolitiikan harjoittajakin voisi sanoa, että nyt yhteismaatalouspolitiikan ensimmäistä ja toista pilarista puuttuu jotakin. Mutta tämä on sitten budjettipolitiikan korkeampi tehtävä. Siksi kysymys siitä, Tämä liittyy siihen, mikä on kysymys ylipäätään Euroopan budjetin suuruus 1,0, 1,05 prosenttia BKTstä. Me emme vielä tiedä sitä. Me emme tiedä, mikä tulee olemaan Euroopan unionin BKT kolmen vuoden kuluttua. Onko se suurempi kuin nyt? Onko se yhtä suuri? Onko se jopa pienempi? Siksi me olemme asettaneet prioriteetteja budjettiesitykseen ja energia on meistä 10 miljardin arvoinen. Sen pitäisi olla sitä. Energia on tärkeää perusta taloudelle, teollisuudelle, elämänlaadulle ja ilmastonsuojelulle. Missään ei ole niin suurta tarvetta nyt tehdä parannuksia kuin infrastruktuurin alueella. Liikenne, kuljetusinfrastruktuuri, tiet ja kiskot, niiden osalta Eurooppa on huomattavasti pitemmällä kuin sähkön ja kaasun johtojen osalta. Tässä on edessä historiallinen tehtävä. On kysytty, mitkä hankkeet, missä jäsenvaltioissa. Emme ole vielä niin pitkällä. Me haluamme tietoisesti ajatella näitä suuria alueita. Espanja muuten on osa suurta aluetta. Espanja, Ranska, Espanja, Portugali ja Espanja Nabucco. Haluamme, että jäsenvaltiot ja niiden hallitukset ja energiayritykset ovat mukana toiminnassa. Jos nyt esittäisi jonkinlaista listaa jäsenvaltiot ja eräät edustajat parlamentissa vain tutkisivat sitä, miten paljon rahaa kukin maa saa. Ja voi, jos kävisi niin, että rahaa tulee vähemmän takaisin kuin on siirtorahoja ja erilaisen siirtojen jälkeen, silloin meidän esityksemme olisi jo alusta asti tuhottu. Siksi olen varovainen. Ajattelen tässä vaikka omaa maatani Saksaa. Minun tietoni mukaan Saksa varmastikin energian hankkeiden yhteisrahoituksessa saa vähemmän rahaa takaisin kuin mitä se joutuu maksamaan. Siksi, että kun maa on keskellä Eurooppaa, jossa on paljon asukkaita, jossa on teollisuutta, ja voit rahoittaa markkinoiden kautta sähkö- ja kaasuyhteydet. Ja tämä on sellaista, mikä on kestävää myöskin hintojen osalta. Mutta Baltian maat, Malta, Kreikka, niitä ei voida integroida ilman yhteisrahoitusta. Siksi sanonkin varovaisesti, että energiayritykset ja rahoitusalan yritykset maista, kuten Ranska, Italia, Saksa, jotka toimivat energiamarkkinoilla näillä alueilla, jotka ovat tosiaan ottaneet omakseen energialan yrityksiä, ovat osallisina. Siksi näiden energiamarkkinoiden integrointi on myös tärkeää näiden maiden teollisuuspoliittisten intressien kannalta. Kysymys on siis viisaudesta ja solidaarisuudesta. Sitten viimeinen asia. Minä mielelläni tartun lähiviikkoina seuraaviin muihinkin kysymyksiin. Sitten se, että käytetäänkö varoja pelkästään 27 jäsenvaltion alueella vai käytetäänkö niitä myöskin kolmansissa maissa. Painopiste, sen täytyy olla, se tulee olemaan EUn sisällä. Mutta se, että rajoittauduttaisiin pelkästään tähän, olisi väärin. Otan esimerkin. Jos me ajattelemme uusiutuvia energioita Kreikassa ja lähdemme niiden käyttöä, käytöstä liikkeelle vakavasti, ja me kävin pitkän keskustelun äh, herra Reinbachin taas Fonsin kanssa, että se, että siellä pyritään edistämään äh, uusiutuvien luonnonvarojen, uusiutuvien energialähteiden infrastruktuuria nimenomaan teollista toimintaa varten, silloin se on tärkeää, että silloin meidän pitää olla nopeammin toimivia kuin mitä markkinat pystyvät tekemään, luomaan yhteyksiä Bulgarian ja myöskin Länsi-Balkanille ja Saksaan ja Itävaltaan. Ja silloin saattaa olla niin, että olisi viisasta, että me Kreikan suunnitelmassamme näkisimme ensisijaisen myöskin yhteyksien luomisen, energiayhteyksien luomisen, verkostoyhteyksien luomisen Länsi-Balkanille, vaikkakin ne kulkevat Serbian ja Montenegron kautta maiden kautta, jotka eivät ole Euroopan unionin jäseniä, mutta jotka varmastikin tulevina vuosina voivat tulla jäseniksi. Siksi nämä verkostot ovat myöskin tulevan EUn sähkösisämarkkinoiden ennakkoinvestointi Länsi-Balkanin kautta Kreikasta Sloveniaan. Jos me olemme vakavissamme energiakumppanuuden kysymyksessä eteläisen välimeren alueen kanssa, silloin voisi olla niin, että sähkömerikaapeli Välimeren poikki Tunisiasta, Algeriasta, Euroopan unioniin on meidän etujemme mukaista ja siksi tässäkin tapauksessa voisi olla yhteisrahoitus jäsenvaltioiden ulkopuolella olla Euroopan intressien mukaista. Vielä kerran kiitos paljon myötävaikutuksestanne ja totta kai lähikuukausina olen valmis keskusteluihin ryhmien kanssa. Kiitos saaneen kaikkien puolesta kiittää teitä oikein sydämellisesti. Kiitokset näistä ensimmäisistä tiedoista heti tämän asiakirjan julkistamisen jälkeen. Oikein paljon kiitoksia. Me jatkamme saman tien muiden asioiden käsittelyllä. Eli seuraavana Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto ENISA. Siitä on keskusteltu jo useampaan otteeseen. Tänään vielä yhden kerran tarkistuksen on esitetty lisää ja kollega Chichester ei valitettavasti tänään pääse paikalle, mutta aikataulutusta ei ole tästäkään syystä muutettu, koska me haluamme saada tämänkin asian kuntoon Muistutettakoon, että monia kysymyksiä on ryhmitetty, niin kuin edellisellä kerralla kollega Chichester sanoi. Noin 250 tarkistusta on jätetty, aikataulutuskin on selvä, 10.11. äänestetään. Ja kysyisinkin varjoesittelijöiltä, sikäli kun ymmärsin oikein, niin edustaja Eeler tulee omalta osaltaan esittelemään näitä Chichesterin kommentteja. Aikaa ei ole hirveästi käytettävissä. Hyvät kollegat, voisitteko nyt hiljentyä? Miksi täällä aloitetaan keskustelut? Jos on jotain sanottavaa, niin varmaan voisitte siirtyä salin ulkopuolelle. Tämä nyt ei ole reilua. Muut haluavat käydä keskusteluja siis itse asiasta. Eihän tämä nyt mikään vaikea harjoitus pitäisi olla. Kollega Eeler, olkaa hyvä. Um, colleagues, I'm, I'm, I'm not up. Puheenjohtaja, kiitos. En tietenkään voi toimia esittelijänä, mutta koska Chichester ei voinut tänään tulla paikalla, niin jos jollakin tavalla nyt sitten EPP-näkökulmasta heijastelen näitä tarkistuksia, vaikutuksia ja kenties myös yleisemminkin. Käytännössä me olemme kaikki aika lailla varmoja, että parlamentti haluaa vahventaa kyberturvallisuuden roolia ja myös Enisan, Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston viraston roolia. On aika lailla selvää, että edellisen kauden alusta saakka päästiin jäsenvaltioiden kanssa jonkinlaiseen kompromissiin. Isot jäsenvaltiot olivat skeptisiä Enisan toimivaltuuksien suhteen. Jotkut muut jäsenvaltiot taas olivat kiinnostuneempia, mutta todellisuudessa Enisa on osoittanut, että todellakin mandaattia kannattaa jatkaa. Nythän tilanne on paljon dramaattisempi kuin mitä se oli silloin, kun alun perin puhuimme Enisasta. Jos katsotaan tarkistusten määrää, niin ne oikeastaan voitaisiin, voitaisiin jakaa kolmen otsakkeen alle. Ensinnäkin tarkistukset, jotka käsittelevät mandaattia, parlamenttihan haluaisi laajentaa mandaattia verrattuna siihen, mitä on ehdotettu. Yhteinen kantamme ehkä olisi sellainen, että tämä ei ole täytäntöönpanoviraston kaltainen virasto. Tämä jää tietenkin jäsenvaltioiden kontolle, mutta kuitenkin haluaisimme laajentaa Enisan toimivaltuuksia, operatiivista puolta – ja ikään kuin ohjata sitä hieman toiseen suuntaan. Kysehän ei ole tässä tapauksessa pelkästään siitä, miten Enisa toimii yhteistyössä komission kanssa, mutta emme halua, että käy niin, että vain tahdosta riippuu se, että haluaako komissio välittää meille tietoa Enesan äh, asiantuntijuusalan kuuluvista kysymyksistä. Tämän tiedonvaihdon pitäisi olla pakollista. Muut aspektit ovat horisontaalisempia luonteeltaan. Pitäisi olla vahvempaa yhteistyötä Enisan ja muiden komissionalaisten laitosten välillä. Ja Enisan pitäisi olla enemmän mukana siinä, miten tutkimushankkeita suunnitellaan liittyen tietoturvallisuuteen. Alun perinhän Ennensä ei ollut mukana äh, ohjelmissa, jotka liittyvät tietoturvaan ja tietotekniikkaan. Tässä, tässähän nyt ei ollut mitään järkeä. Sitten on tarkistuksia, jotka haluavat esittää rajoituksia. Kyseessä ei olisi täytäntöönpanovirasto, vaan pikemminkin haluttaisiin yhteen toiminnallisuutta Enisan niin suhteen laajentaa. Valiokunnassa vallitsee nähdäkseni laaja yksimielisyys siitä, että komission ehdotusta voitaisiin hieman vielä viedä eteenpäinkin pidemmälle. No sitten on erilaisia kantoja mandaatista, olisiko tämä pysyvä mandaatti virastolle. Varsin harvoinhan parlamentti tällaisen mandaatin myöntää. Se on aika lailla harvinainen tapaus. Eli aluksi olisi tällainen rajoitettu mandaatti ja sen jälkeen katsottaisiin tilanteen mukaan, jatketaanko sitä vai ei. Kompromissi tässä Voisi olla, että kun ajattelemme EUn kyberturvallisuuskysymyksiä, niin tämähän on jatkuva haaste meille. Työsarkaa riittää, joten asiaa pitäisi katsoa pidemmällä tähtäimellä. Ja minusta kompromissi tässä tapauksessa voisikin olla se, että joko myönnettäisiin tällainen rajoittamaton mandaatti ja olisi kuitenkin sitten tar- tarkistuslauseke aina viiden vuoden välein käytössä. Tai sitten rajoitettaisiin tiettyyn kauteen ja sen jälkeen pitäisi tehdä päätös, kuinka jatketaan. Sanon aivan avoimesti tämän EPPn puolesta, että EPPn enemmistö on sillä kannalla, että tämähän liittyy suoraan Enisan rakenteeseen ja organisatoriseen jatkoon tulevaisuuteen. Tietysti kyberturva näkymät muuttuvat jatkuvasti. Viisi vuotta, kymmenen vuotta sitten ei ollut vielä tällaisia haasteita, joita meillä tällä hetkellä on. Eli Enisan rakenne on yksi kysymys. Onko se sellainen jatkossakin, joka turvaa meitä kyberuhkilta? On vielä avoimena se, miten esimerkiksi Naton rakenne, johon myös jäsenvaltiot osallistuvat asiaan vaikuttaa, siellä on omia rakenteitaan, kansallisia rakenteita, voi olla hyvinkin, että seuraavan viiden vuoden aikana, vaikkakin nyt ollaan rakentamassa Eurooppaan uutta kyberturvarakennetta, niin todellakin tarvitaan aivan uutta ajattelua. Täytyy huomioida myös, mitä Yhdysvalloissa tapahtuu, siellä noin viiden vuoden ajan on rakennetta kehitetty. Ja kun nyt verrataan tilannetta meidän tilanteeseemme täällä Euroopassa, niin me olemme hyvinkin alkuvaiheessa vasta. Vetoaisinkin sen puolesta, että pitäisi pystyä näkemään tulevaisuuteen ja hyvin pitkälläkin aikavälillä. Eli siis rajoittamaton mandaatti ja tarkastuslauseke, tai sitten toiselta voitaisiin olla hyvinkin realistisia ja todettaisiin, että toistaiseksi tämä olisi iso rakenne, ja sitten olisi tällainen rajoitettu mandaatti. Vielä viimeinen kysymys, eli toimipaikkakysymys. Sanon tämän hyvin avoimesti. Olen hyvin pettynyt äh, Kreikan hallituksen kanssa käytyjen neuvottelujen suhteen. Enisan äh, toimipaikkaa ei olisi pitänyt äh, järjestää niin kuin se järjestettiin. Oli pyrkimystä neuvotella Kreikan hallituksen kanssa. Kyse ei ole varsinaisesti itse paikasta, vaan kyse on Enisan operationaalisesta kyvystä, toimintakyvystä. Kompromissiahan ei ole, ja, ja oikeastaan muotoiltiinkin jo sellainen kanta, että Enisan haluttaisiin pysyvän Kreetalla. Siellä olisi enemmän pysyvää hallinnollista henkilöstöä ja sitten sillä olisi toinen toimisto Ateenassa ja he olisivat nimenomaan operationaalisen toiminnan kanssa äh, työskenteleviä henkilöitä. Heidän tarvitsee matkustaa jäsenvaltiolla totta kai on myös oma rooli. Enisa on sellainen virasto, joka pyrkii tasapainottamaan eri intressejä. Se on jonkinlainen foorumi tai äh, ajatushautomo. Ja nimenomaan operationaalista kykyä Enisan suhteen täytyy vahvistaa. Eli jos pidämme kiinni nykyisestä toimipaikasta ja Atenassa olisi, olisi vahva yksikkö ja sitten yhteystoimisto Brysselissä – mutta tällaisen keskustelun me emme oikeastaan lähteneet missään vaiheessa, vaan hyvin symbolisista poliittisista syistä lähdimme tällaisen nollatoleranssin linjalle ja totesimme, että kyllä Kreetalla pysytään ja mitään kompromisseja ei tehdä. Jos sallitte, niin tämähän ei ole käytännössä operationaalista. Tulin juuri Washingtonista, Yhdysvalloista ja siellä neuvotellaan Pentagonin muiden viranomaisten kanssa yhteistyöstä tietoturvallisuuden alalla. Heidän näkökulmastaan Enissa ei ole vielä käyttökelpoinen toiminnallinen. Sen pitää olla joustavampi. Ihmisten matkustaminen on aivan liian monimutkaista. Jos kompromissiin pyritään, niin se ei voi olla pelkästään symbolinen kompromissi. Pyydän todellakin teitä todella keskustelemaan, eikä pelkästään symbolisella tasolla. Meillä on oltava käytännönläheinen lähestymistapa. Jos nyt Kreikan puolelta on liikkumatilaa, olemme valmiita tekemään kompromissin, mutta jos se on näin ja piste, niin sitten operationaalinen teho ei kyllä parane. Kiitos. Danke sehr. Um Kiitoksia. Niin, äänestykset pitäisi aloittaa kello 10 ja vielä neljä puheenvuoropyyntöä on kuulematta. Ensimmäisenä kollega Valian. Thank you, Chair. Uh... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kompromissitarkistukset ovat pöydällä ja muutama sananen niihin liittyen. Mitä tulee mandaatin kestoon, niin tässä näyttäisi olevan kaksi vaihtoehtoa pöydällä – mutta minä uskon, että komissiolla olisi ja parlamentilla olisi riittävästi tarkastusmahdollisuuksia, jos tässä olisi pitkä mandaatti ja jossain vaiheessa tehtäisiin väliaikaistarkastus. Ja näin voisimme myöskin vastata näihin pidemmän aikavälin haasteisiin. Mitä tulee sitten Enisalle lankeavista tehtävistä, Uskon kyllä vakaasti, että kyberturvallisuus ja tietosuoja pitäisi ottaa mukaan Enisan toimivaltuuksen listalle. Ja minä en usko, että Enisan pitäisi ryhtyä operationaalisiin toimenpiteisiin. Ja rajanveto operationaalisten ja ei-operationaalisten tehtävien välillä on aika lailla veteen piirretty viiva, eli se ei ole helppo toteuttaa ja mehän tiedämme, että kaikki ovat olleet sitä mieltä, että kaikki operationaaliset tehtävät tulisi toteuttaa toisella tavalla, mutta minun mielestäni ei ole myöskään järkevää ajatella, että Enisa voisi tukea jäsenvaltioita tai instituutioita toiminnallisella puolella, koska sehän tarkoittaisi sitä, että Enisa toimisi ympäri vuorokauden jokaisena viikon päivänä. Ja minä en usko, että se näinä aikoina olisi mahdollista. Ja mitä tulee sitten toimipaikkakysymykseen, niin enpä usko, että parlamentin pitäisi sanoa, missä Enisa olisi, vaan meidän tulisi jättää tämä neuvoston päätettäväksi ja meidän tulisi vain toimia, että he tarkastelisivat tätä asiaa uudemman kerran. Tämä Atena-Bryssel-akseli on ihan hyvä ratkaisumalli, varsinkin näinä kriisin aikoina, kun varojakaan ei ole Kreikassa hirveästi käytettävissä, niin en haluaisi, että tätä asiaa lähdettäisiin sen kummemmin vatvomaan – Enkä usko, että jos nyt tehtäisiin jotain lupauksia Kreikan suuntaan, niin en tiedä voitaisiinko niistä pitää kiinni. Joten jätetään tämä neuvoston hoidettavaksi. Voimme toki sanoa, mitkä ovat omat ajatuksemme, mutta me emme loppujen lopuksi tästä asiasta päätä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Tikau. Kiitos puheenjohtaja. Alkuun haluaisin sanoa, että me tarvitsemme tieto tietoturvasta, tietoverkkojen turvallisuudesta vastaavaa viranomaista Euroopassa, joka on todellakin vahva. Kyberturvallisuuskysymykset ovat yhä tärkeämpiä. Me tarvimme näin ollen pitkän aikavälin lähestymistapaa. Me tuemme rajoittamatonta viraston mandaattia niin, että aina viisi viiden vuoden välein tarkistettaisiin tehtävät uudemman kerran ja tehtävän anto. Toinen seikka, mitä tulee mandaatin laajentamiseen, katson, että virastolla on oltava toimintakapasiteetti niin, että se voi myös vahvistaa jäsenvaltioiden kykyä toimia tietoverkkojen turvallisuuden parantamiseksi. Tässähän ei ole jäsenvaltioiden kanssa toteutettavasta koordinaatiosta kyse, eikä voi olla niin, että kansalliset viranomaiset olisivat jotenkin alisteisia Enisalle. Viraston täytyy luonnollisesti osallistua alalla tehtävän kansainväliseen yhteistyöhön ja niin ikään sen täytyy voida kerätä tietoa, jota jäsenvaltioiden CERT-kriisiryhmät tuottavat. Sen täytyy myös tehdä yhteistyötä akateemisten piirien kanssa, olla mukana yleisessä keskustelussa yhteiskunnallisesti niin, että jatkossa voidaan tietoturvaan kohdistuvat uhkat paremmin ennaltaehkäistä. viraston täytyy myös pystyä toimimaan pan-eurooppalaisesti. Tulee olemaan tällainen CERT-kriisiryhmä, joka on pan-eurooppalainen ryhmä ja toimii todellakin koko EU:ssa. Suurin osa budjetista täytyy käyttää nimenomaan kyberturva toimiin aion tehdä tarkistuksia, jotka menevät nimenomaan tähän suuntaan. Haluaisin puhua myös toimipaikasta. Tällä hetkellähän virasto toimii Heraklionissa, Kreetalla. Pitäisi pohtia niitä kriteereitä, joita toimipaikan suhteen täytyy huomioida, eikä niinkään pohtia sitä, mikä on se varsinainen toimipaikka varsinaisesti. Minä kannatan sitä, että toimipaikka pysyy Kreikassa aivan niin kuin Kreikan hallitus ja neuvosto ovat päättäneet. Edustaja Podimatta helpottaa tapaamista esittelijöiden, varjoesittelijöiden kesken ja tietysti Kreikan hallituksen kesken, jotta voimme tutkia sitä, voisiko Kreikan hallitus parantaa tätä toimipaikkaongelmaa. Meillähän on jo toimipaikan tiimoilta työryhmä, joka pyrkii arvioimaan eurooppalaisten virastojen tehokkuutta. Minusta vaikuttaisi siltä, että tässä kyllä voi, voi käydä niin, että avaamme varsinaisen Pandoran lippaan, jos puhumme eri virastojen sijaintipaikoista enemmänkin. Tästä syystä olen sillä kannalla, että nykyinen paikka säilytetään. Ja sitten edustaja Tsukalas. Kiitos puheenjohtaja. Kuten lupasin, olen välittänyt teille hyvin yksityiskohtaisen kirjeen, joka koskee teknisiä yksityiskohtia. Elää ja Rovat ovat oikeastaan hyvin selkeästi esittäneet tärkeimmät kysymykset, joista täytyy keskustella puhuttaessa Enisasta. Kysymys on siitä, minkälaisen Enisan me haluamme, mikä on viraston tavoite. Minun mielestäni Enisan täytyy olla sellainen, että se toimii vahvemmin kansainvälisesti, olla näkyvämpi kansainvälisissä organisaatioissa, jotka käsittelevät kysymyksiä, jotka liittyvät internet-turvallisuuteen samoin kuin myöskin näkyvä suhteessa tärkeimpiin kumppanimaihimme. Tämän Enisan täytyy olla se paikka, joka todella huolehtii kyberturvallisuudesta Euroopassa. Joitakin kysymyksiä on noussut esille, kysymys esimerkiksi mandaatista. Minä olen sitä mieltä, että Rovat Sikaun ehdotus on hyvin järkevä. Minusta pitäisi olla pysyvä mandaatti, joka tarkistetaan viiden vuoden välein, niin että me voimme ryhtyä tarvittaviin muutoksiin kuten herra Elä mainitsi. Minusta, niin, täällä oli myös kysymys sijaintipaikasta. Minusta ei missään vaiheessa ole kysytty sitä, että vielä pohditaisin tätä sijaintipaikkaa. Siihen ei ole mitään mandaattia. Meillä ei ole mitään vastuuta tähän asiaan meistä. Sijainti tietysti liittyy läheisesti siihen, miten Enisa voi toimia operatiivisesti. Ja tilintarkastustuomioistuin on selvästi esittänyt, missä ongelmat ovat Enisan tapauksessa. Enisa on pienimpiä virastoja, joita Euroopan unilla on. Sillä on henkilöstö alle 60 henkilöä. Ja tämä on pääsyy siihen, että Enisassa on ollut hallinnollisia ongelmia. Enisan ongelma ei ole se, että se on etäällä, Kysymys on ongelmista, jotka liittyvät Enisan suuruuteen. Sitä pitäisi vahvistaa. Olen sitä mieltä, että Enisan keskustelun osalta kannalta, jota käydään jäsenvaltioiden kesken Enisan roolista, tavallaan myös kyseenalaistaa myöskin Euroopan tulevaisuus. Kysymys on siitä, mikä Enisan tulevaisuus on Euroopassa, joka voi ottaa toisenlaisen muodon. Tällä hetkellä me emme ole vielä päättäväisiä, emmekä pysty keskustelemaan tästä uudesta Euroopasta. Jättäisin tämän tähän, mutta olisi hyvä, jos Euroopan parlamentti ei tekisi aloite mietintöä. Euroopan parlamentin tulisi tarttua olennaisiin ongelmiin, jotka ovat niitä ongelmia, joita meillä tällä hetkellä on Euroopassa. Bobinska. Kollega Bobinska. Głosowanie, w związku z tym będę bardzo krótko mówiła, rozmawiamy o C. Tiedän toki, että äänestyskin on kohta aloitettava, joten puhun ihan lyhyesti. Niin me kyseenalaistamme tästä, puhumme Enisan roolista. Eilen keskustelin Naton edustajien kanssa ja he kertoivat, että kyberturvallisuus on heille erittäin tärkeä asia. Tällä saralla on edetty hyvin pitkälle ja nyt en kylläkään oikein ymmärrä, miksi emme voisi tehdä yhteistyötä, miksi meidän tulee keksiä kaikki ihan uudestaan, miksi emme voisi oppia jo kerätystä kokemuksista, koska NATOhan on jo tehnyt tällä saralla hyvin paljon. Kiitoksia. 10.11. äänestetään. Ja nyt pääsemme äänestyksiin. Toivottavasti teillä on kortit mukana, mutta ennen koneäänestystä kysyisin, että voidaanko pöytäkirja 8.9. järjestetyn kokouksen tiimoilta hyväksyä. Hyvä, voidaan. Parista asiasta nyt äänestämme. Toimiiko laite? Kyllä toimii. Ensimmäinen kohta. Euroopan naapuruspolitiikan uudelleen tarkastelu. Valmistelija Marsin Kevits. Asiakirjat ovat käytettävissä. Ensimmäinen kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Muutaman vasta-ääni hyväksytty. Tarkastus 10 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 17 lisäyksenä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin pääsemme tarkistukseen 24 puolesta vastaan tyhjää. Siis puolesta äänet. Tarkistus 24. Puolesta äänet. Vasta äänet. tyhjä Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 27 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta, vastaan tyhjää tarkistetaan koneellisesti. Kyseessä on tarkastus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 vastaan. Oletteko siis vastaan, eikö puolesta? Eli 18 puolesta, 19 vastaan hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 suullisin tarkistuksen täydennettynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt äänestetään koneellisesti koko muutetusta tekstistä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty Onnittelut arvon kollega. Seuraavana sitten äänestämme verkon neutraliteetti. Olette saaneet äänestysluettelon käyttöön ja toivottavasti olemme päässeet eteenpäin. Nyt äänestämme tarkistuksesta yksi. Anteeksi, ei. Tarkistus kaksi ja IMKO puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 6 suullisin tarkistuksin täydennettynä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 suullisin tarkistuksen täydennettynä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 57 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. 61 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 9 puolesta, vastaan, tyhjää hyväksytty. Imkotarkistus kohtaan neljä liittyen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ai, unohtuiko joku tarkistus? Viisikymmentäkuusi, kyllähän sitä äänestettiin. Sitten loppuäänestykseen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Vielä yksi ääni puolesta lisää tähän. Kiitokset ja onnittelut esittelijälle. Niin, kyllä kaikkia esittelijöitä on kiiteltävä. Erityiskiitos kuuluu varjoesittelijälle, koska tämä oli suht hankala harjoitus saada tämän päätöslauselman myötä jonkinlainen tulos aikaiseksi. Seuraavaksi energiatuotteiden verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta annetun neuvoston direktiivin muuttaminen. Ich darf dem Kollegen Kovac. Kollega Kovats saa ainoana puheenvuoron. Kollega Kovats missä istutte? Kollega Kovats olkaa hyvä. Ja vielä kerran pyytäisin muita että jos, siis jos teillä nyt on jotain tärkeitä kahdenvälisiä keskusteluja, menkää salin ulkopuolelle. Eli jos keskusteltava riittää ja aihe ei liity tähän käsiteltävään kysymykseen, niin siirtykää ulkopuolelle. Yritetään nyt toimia reilusti muita kohtaan. Kollega Kiitos, puheen... Kiitos puheenjohtaja. Energiatuotteiden ja sähköenergian yhteisöllisen verotuksen uudelleen järjestelystä on kysymys. Kysymys, että koskee direktiiviä 2396 EY. Tätä on neuvoston direktiiviesitys. Sen yleisenä tavoitteena on se, että energian verotus järjestetään sillä tavoin, että sillä voitaisiin edistää alhaisan hiilidioksidipäästöisen ja energiatehokkaan talouden syntymistä. Tällä voidaan myöskin välttää sisäisen markkinoiden ongelmia. Tavoitteena on se, että turvataan eri energialähteiden yhtäläinen kohtelu ja että tarjotaan asianmukainen kehys uusiutuvan energian verotukseen ja säännöt hiilidioksidiverojen käytölle. Tässä johtuen tässä ehdotetaan, että energiatuotteiden vähimmäisverokanta jaettaisiin kahteen osaan. Ensimmäinen on se, että olisi hiilidioksidiperusteinen verotus joka perustuu siihen, että maksaa 20 tonnia jokaiselta tonnilta hiilidioksidipäästöjä ja toinen taas liittyy yleiseen energiakulutusveroon, joka perustuu gigajoulena ilmoitettuun energiasisältöön riippumatta siitä, millaisesta energiatuotteesta on kysymys. Minä pidän myönteisenä energiaverodirektiivin ehdotuksen tavoitteita, erityisesti sitä, että tässä pyritään paremmin yhdistämään energiatavoitteet ja ilmastonmuutosta koskevat tavoitteet. Kuitenkin on huolestunut siitä, että sillä saattaa olla vaikutusta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen vallita oma energiatiedon yhdistelmänsä Lissabonin sopimuksen määräysten mukaisesti. Ehdotuksella on merkittäviä vaikutuksia jäsenvaltioiden energiajärjestelmiin ja sillä on vaikutuksia myöskin energiamarkkinoitoviin yrityksiin. EUn tasolla todettavat toimet olisi siksi perusteltava yksityiskohtaisesti ja ne olisi oltava ehdotetun oikeusperustan mukaisia. Haluaisin korostaa sitä, että vaikutusten arviointi ei sisällä yksityiskohtaista selvitystä, jonka avulla olisi mahdollista arvioida toissijaisuusperiaatteen noudattamista kuten pöytäkirjassa numero 2 artiklassa 5 edellytetään. Ehdotus koskee alaa, joka kuuluu unionin jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan, mutta huomautan, että energiadirektiivin tarkistaminen ei kaikilta osin rajoitu siihen, mikä on välttämätöntä tavoitteiden saavuttamiseksi ja että päätökset olisi joka tapauksessa tehtävä mahdollisimman lähellä EUn kansalaisia. Joten poikkeama tästä olettamasta ei pitäisi katsoa itsestäänselvyydeksi, vaan se pitäisi perustella riittävän yksityiskohtaisesti ja selkeästi, jotta unionin kansalaiset voivat ymmärtää laadulliset ja määrälliset perusteet, joiden perusteella unionin toiminnan katsotaan olevan välttämätöntä. Energia verodirektiivin ehdoton tarkistamisen mahdolliset taloudelliset ja sosiaali- sosioekonomiset vaikutukset ovat osittain myöskin huolestuttavia. Ensinnäkin se, että nykyinen sen energiaverodirektiivin tarvitsen liittyvien mahdollisten toimien vaikutukset yksittäisten jäsenvaltioiden talouteen on perusteellisesti analysoitava. Ja toiseksi energiadirektiivin äh, on myöskin sisältävä joustavia ja realistisia ratkaisuja, jotka on sopeutettu yksittäisiin talouksiin. Tästä syystä tarvitaan reaalisia, realistisia siirtymäkausia. Pidän valittavana sitä, että komission ehdotuksessa ei riittävästi oteta huomioon teollisuuspolitiikkaa. Energiaverodirektiivissä säädetään polttoaineen energiasisältöön perustuvasta yhteisestä energiaverosta, ja se edellyttää useimmissa valtioissa suuria muutoksia eri energialähteiden verotuksessa. On tärkeää, että kaikkiin teollisuuden liike- toiminnan aloihin eh, tapahtuvat vaikutukset arvioidaan, jotta voidaan varmistaa EUn kilpailukyky. Energiaverodirektiivin tarkistaminen ei saa johtaa työpaikkojen vähentämiseen eikä markkinahäiriöihin. On varmistettava edelleenkin, että politiikka on yhdenmukaista muiden politiikan alojen kanssa. Vähimmäisverokannat vahvistettiin viimeksi vuonna 2003 ja ja olen hyväksymässä sen, että on syytä tarkistella tilannetta ottaen huomioon kertynyt inflaatio ja on myöskin tarvetta varmistaa se, että edelleen tarjotaan sisämarkkinoille tehokkaat puitteet ja tutkitaan polttoaineen ympäristövaikutuksia. Pidän myöskin tärkeänä sitä, että vähimmäisverokantojen automaattinen indeksointi veisi jäsenvaltioilta mahdollisuuden valvoa tulevia Euroopan unionin vähimmäisverokantoja. Pelkään myös sitä, että ehdotettu direktiivi, sen täytäntöönpano johtaa hintojen nousuun hiilen, maakaasun, lämmitysöljyn ja dieselöljyn tapauksessa ja että sillä olisi välittömiä kielteisiä sosiaalisia vaikutuksia, koska loppukäyttäjät joutuisivat maksamaan korkeampia hintoja. Energiakulutusveron yleinen automaattinen tarkistaminen aiheuttaa perustonta ja kohtuutonta rasitusta loppukäyttäjälle. Muistuttaisin siitä, että polttoaineen hinnat ovat muutenkin jo nousseet merkittävästi viime vuosina. Energiadirektiivin äh, tarkistamisehdotuksessa jäsenvaltioille on jätettävä rajallinen liikkumavara, ja se tulee johtamaan äh, maatalouden, puutarhaviljelyn, kalaviljelyn ja metsänhoidon alueella energian ja polttoainekustannusten nousuun. Jäsenvaltion olisi edelleenkin voitava päättää kansallisen verojen rakenteesta ja energiatuotta koskevien kansallisten verokantojen keskinäisistä sidonnaisuuksista. Haluaisin muistuttaa, että ilman, EU-lainsäädäntö koskee ilmanlaatua ja hiilidioksidipäästöjä on edellyttänyt massiivisia investointeja – ja esimerkiksi dieselin ja bensiinin eritettyä verotusta olisi jatkettava, jotta kannustetaan verotuksellisesti dieselin käyttöön, koska se on energiatehokkaampaa ja koska siitä aiheutuu vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin bensiinistä, ja tämän vuoksi dieselvero ei saisi olla bensiiniveroa korkeampi. Ja lopuksi haluaisin kiittää teollisuusvaliokunnan sihteeristöä ja myöskin kollegoja jotka ovat auttaneet tämän lausunnon valmistelussa. Haluaisin myöskin lisätä sen, että talousvaliokunta, joka on vastuuvaliokunta, ja siellä herra Rova Lulling, ja hänen esityksensä on ollut erittäin hyödyllinen, ja haluaisin vielä kerran kiittää siitä, että kuuntelitte puheenvuoroani. Danke sehr, Kollege Glante. Kiitoksia seuraavana edustaja Glante. Ja vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Muutama huomautus tähän energiatuotteiden verotusta koskevaan ehdotukseen kollegani puolesta, joka ei päässyt paikalle. Meidän mielestämme uudistaminen on tarpeen. Me olemme useampaan vu- useamman vuoden ajan vaatineet jo verotusdirektiivin uudistamista. Sehän hyväksyttiin aikana vuonna 2009. Täytyy ottaa huomioon ympäristölliset tavoitteet ja täytyy pyrkiä rohkaisemaan CO2-päästöjen vähentämisen suuntaan. Lisäksi täytyy varmistaa, että investoinnit kohdistuisivat juuri energiatehokkuuteen ja lisäksi olisi huomioitava myöskin päästökauppajärjestelmä. Komission ehdotus uudistamisesta kuvastaa näitä mainittuja tarpeita ja siksi se menee ihan oikeaan suuntaan perusperiaatteet ovat selkeitä ja järkeenkäypiä. Mitä tulee energiatuotteiden neutraliteettiin, se on kiistanalainen kysymys, mutta minä ja kollega Wolfstock olemme sitä mieltä, että meidän tulisi neutraalisti verottaa kaikkia energiatuotteita. Kyse on juuri tästä CO2 päästöstä. Se olisi se kaiken pohja ja lähtökohta. Niin, niin tämä, kun puhuitte teistä ja rouvaa, rouvasta, niin menin hiukan sekaisin. Niin, kiitoksia. Puhutaan edelleen kollega Ulfskuukin puolesta. Eli olisi tärkeää, että meillä olisi tasapainoinen lähestymistapa, eli tämän ETS- ja ei-ETS-sektoreiden välillä. Jos meillä on kunnianhimoinen järjestelmä, niin sitä kautta saadaan hyviä tuloksia aikaiseksi muun muassa ilmastonmuutosta vasta- vastaisessa taistelussa, työpaikkojen luomisessa, puhtaiden järjestelmien käyttöönotossa ja muissa vastaavissa aloilla. Mutta meidän täytyy muistaa, että meidän täytyy myöskin pyrkiä vähentämään päästöjä myöskin ei-ETS-sektorilla. Me tiedämme, että tehokkaita välineitä on käytettävissä ja energiaverotusdirektiivin uudistaminen antaa meille mahdollisuuden energiatehokkuuspolitiikkaamme parantamiseksi. Euroopan parlamentilla ei valitettavasti ole yhteispäätösmahdollisuutta, mutta meidän täytyy toimia vastuullisesti ja siten osoittaa, että me tuemme komissiota pääpiirteittäin tämän ehdotuksen tiimoilta. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Glante ja seuraavana edustaja Lamberts. The confusion reigns here. Where... No niin se kans Jatkan samoilla linjoilla kuin kollega Ovskuk ja Glante. En tiedä kuka siinä oikein puhui. Me totta kai tuemme komission ehdotusta joka tuo mukanaan johdonmukaisuutta, ei pelkästään sisäisesti energiaverojärjestelmiin, vaan myös johdonmukaisuutta tähän politiikkaan ja toisaalta ilmasto- ja energiapolitiikkaankin. Haluaisimme, että parlamentti tukisi komission kantaa. Ymmärrän, että tämä valiokunta perinteisesti puolustaa teollisuuden etuja. Ymmärrän tämän hyvin. Mutta sitten toisaalta, mistä teollisuuden alasta me puhumme? Mistä teollisuudesta? Menneisyyden teollisuudesta vai tulevaisuuden teollisuudesta? Joskus minusta näyttää siltä, että katseet kohdistuvat pikemminkin taaksepäin liiaksi kuin eteenpäin. Erityisesti esittelijän sävy oli minusta kovin puolusteleva. Emme tiedä, mihin tässä oikein mennään. Pitää olla varovaisia, kun meidän täytyy puolustaa jäsenvaltioita ja huolehtia myös yhteiskunnallisista vaikutuksista. Sanonpa seuraavaa. Energiaverokysymyksessä me tiedämme, että energia on tietenkin globaali markkina. Ja Euroopassa, kun me puhumme liikenteestä, niin luonnollisesti tämä rajat ylittävä kysymys. Ei tämä ole sellainen kysymys, joka hoituu parhaalla tavalla kansallisesti esittelijä totesi, että ei pidä viedä jäsenvaltiolta autonomiaa verotuskysymyksissä. Ymmärrän tämän argumentin, mutta pitää olla realistinen. On asioita, joita voidaan parhaiten verottaa globaalisti ja toisaalta taas Euroopan laajuisesti. Tässä kyllä on sellainen nationalistinen lähestymistapa, jota emme voi tukea. No sitten yhteiskunnalliset sosiaaliset vaikutukset. Korottaisin, korostaisin tätä seikkaa. Pitää paikkansa, että kun energiahinnat nousevat, niin kuin ne nousevat, niin totta kai sillä on sosiaalisia vaikutuksia ja niihin on tartuttava. Mutta toisaalta taas ei pidä yhdellä konstilla pyrkiä ratkaisemaan kaikkia ongelmia. Meillä on tiettyjä kompensaatiomahdollisuuksia energian hintojen suhteen, kun ajattelemme kaikista heikommassa asemassa olevia kansalaisia. Sitten, edustaja Kovacs, kun Ajattelen tässä jäsenvaltiota, Unkaria, Tsekkiä, Slovakia ja monia muita jäsenvaltioita, jotka toteuttavat tällaista tasaverojärjestelmää, niin sehän on paras konsti eh, nimenomaan toimia haitallisesti heikoimpien kannalta. Ne jäsenvaltiot, jotka toimivat näin, niin kyllä niiden pitäisi olla nyt varovaisia, koska nimenomaan energiaverot kohdistuvat näihin heikoimpiin. Pyytäisin näitä jäsenvaltioita lisäämään progressiota eh, tuloveroon, eikä niinkään ensin hyökkäämään tähän energiaverokysymyksen kimppuun, jos kerta tarkoitus on puolustaa heikoimpia yhteiskunnassa. Olen talousasianvaliokunnassakin esittelijänä, mutta ei pidä tehdä päällekkäistä työtä valiokuntien välillä. Tässä valiokunnassa pitäisi keskittyä tiettyihin ydinkysymyksiin. Ensinnäkin tukea sitä, että ilmailukerosiini ja laivojen käyttämät polttoaineet otettaisiin mukaan. Pitäisi pitää tervetulleena sitä, että ne ovat tässä mukana. Pitää muistaa, että kerosiinin vero tehtiin silloin, kun halusimme tehdä ilmailusta kaikkien ulottuvilla olevan liikennemuodon. Se on nyt jo liiankin paljon kaikkien ulottuvilla. Kaikki voivat lentää. Pitäisi pohtia uudelleen tätä kysymystä ja todella nyt olisi oikea aika asettaa sille vero. Sitten verotuksen tekninen neutraalius. Olen valmis lähtemään tekniseen keskusteluun dieselpolttoaineesta, mutta tässäkin pitää pitää kiinni faktoista. Diesel voi olla hiilidioksidi-intensiivinen tai vähemmän sitä. Toki se on haitallinen myös muiden saastuttajien kannalta ja tämä pitää huomioida. On esimerkiksi hiukkasia, pienhiukkasia, jotka ovat erityinen ongelma dieselpolttoaineen suhteen. Eli kiinnittäisin huomionne tähän. Pitää ymmärtää myös se, että öljyteollisuus mieluummin tuottaa bensaa kuin dieseliä. Verojärjestelmä on ohjannut pikemminkin kulutusta dieselin suuntaan kuin, kuin bensan suuntaan, ja Eurooppa on näin ollen riippuvaisempi tuonnista. Tämäkin pitäisi huomioida. Arvoisa esittelijä, minä olen kovin huolissani seuraavasta. Me tiedämme, että viisi vuotta vaadittiin viimeisen uudistuksen täytäntöönpanoon verotuskysymyksessä. Kun parlamentti välittää sellaisen tuntemuksen, sellaisen vaikutelman, että, että me jarruttelemme, niin, niin asiat hidastuvat Euroopan laajuisesti. Enpä tiedä, onko nyky, ovatko nykyiset olosuhteet parhaat mahdolliset. Jos halutaan, että Eurooppa katsoo taaksepäin ja unohtaa kansalaiset, niin toki tämä on oikea lähestymistapa, mutta en usko, että enemmistö pyrkii tähän. Tämä parlamentti haluaa tehdä nopeaa, tehokasta työtä, päästä tavoitteisiin ja mahdollisesti jo ensimmäisessä käsittelyssä, joten ei tässä pidä jarrutella. Kiitos. Wobei den Hinweis gestatten Sie mir. Niin saanen todeta, ettei viivästymistä välttämättä synny aina, vaikka tehtäisinkin perusteellista työtä. Meidän täytyy tietenkin edetä maltilla, tämä ei ole mikään helppo harjoitus ja meidän täytyy tietenkin käyttää tietty aika asioiden käsittelyyn. Seuraavana kollega Tikau ja muistakaa esittää lyhyet kommentit. Puoli 12 on joka tapauksessa lopetettava. Ja nyt kollega Tikau. Kiitos puheenjohtaja. Niin, tämä hinta tonnia kohti, tonnia kohti hiilidioksidipäästöjä. 20 euroa tonnia kohti hiilidioksidipäästöjä kohti on mainittu tässä liitteessä. Minä tiedän, että ETS-paketissa on käsitelty myöskin muita lukuja 33 tai 13 euroa, joten tässä nousee nyt esille jotakin kysymyksiä minun mielessäni. Minusta on aika mielivaltaista se, että nyt puhutaan 20 eurosta hiilidioksiditonni päästöjä kohti. Sitten ilmaliikenne. ETC-direktiivin mukaisesti pitäisi vuodesta 2012 ottaa lentoliikenne mukaan päästökauppaan. Toisin sanoen kerosiinin osalta tämä merkitsisi kaksinkertaista verotusta lentoliikenteen alueella. Nyt jos keskustellaan siitä, mitä on järjestelyä on suunniteltu päästökauppapaketin yhteydessä, eikä kysymys oli pelkästään tilapäisestä verotuksesta, niin silloin minusta lentoliikenne täytyisi vetää mukaan. Ja sitten lopuksi energiahinnat, jotka loppukäyttäjät joutuvat maksamaan, koskettavat ennen kaikkea yksityistalouksia. Minusta on tärkeää, että me kysymme, minkälaisilla toimenpiteillä me ylipäätään voimme huolehtia siitä, että kaikissa Euroopan talouksissa voidaan inhimillisesti lämmittää asunnot, että ei voi olla kylmyyttä. Ja, ich mach das in... Aivan. Tässä edustan täällä herra Langenia. Tässä varmaankaan ei voida erehtyä, että edustan tässä jotakin naista. Niin. Euroopan kansanpuolueen kannalta katsottuna, mitä tulee näiden vähimmäisveroasteiden uudelleen organisointi, näemme, että siinä syntyy voimakasta kilpailuvääristymää, joka, rasit, joka on haitallista dieselmoottoreille. Tämä koskee 30 45 äh, prosentin äh, markkinaosuuksia, ja tämä on ristiriidassa myöskin EUn ilmastostrategian kanssa, koska Eurooppa ei toisaalta voi asettaa voimatiukkoja raja-arvoja hiilidioksidipäästöille ja vaatia säästäväisiä moottoreita ja samaan aikaan sitten näitä polttoaineita, joita nämä moottorit tarvitsevat, verottaa huomattavasti ankarammin. Kaikki investoinnit, joita on viime vuosina tehty energiatehokkuuden lisäämiseksi tämän teknologian alueella, pitkälti menettäisivät arvonsa tällä toiminnalla. Tästä on se myöskin kysymys siitä, onko niin, että komissio tässä kenties rikkoo suhteellisuuden periaatetta – Nimittäin energiatuotteiden verorakenne saatetaan tässä hyvin sekaisin ja komission, olemme komission vastaan ja toivomme myöskin asianmukaista signaalia Euroopan parlamentilta, jotta valtiovarainministerit tämän viime kädessä torjuisivat. Jordan Sisli. Jordan Sisli. Romana Jordan Sisli. Predsednik, um, zdi se mi, vedno sem se zauzemala za to, da natančno določimo. Me selkeästi määrittelemme tavoitteemme, se on tärkeää, ja myöskin noudatan niitä, myöskin horisontaalisesti, kaikissa asiakirjoissa, joita meillä täällä on käsiteltävänä. Ja myöskin tässä asiakirjassa näen myönteistä. Tämä on tärkeä tavoite, joka meillä on. Ajattelen myöskin sitä, että ympäristökysymys otetaan huomioon ja ajattelen myöskin veropolitiikkaa. Mutta tähän asti me emme ole kovinkaan paljon olleet tekemisissä veropolitiikan kanssa, ennen kaikkea tässä valiokunnassa, joten tarvitsemme enemmän tietoa siitä, miten seuraukset, jotka liittyvät tähän tarkistamiseen, tulevat vaikuttamaan. Minä en halua, että me nyt käsittelemme tätä turhan pitkään, mutta toivoisin kuitenkin, että olisi riittävästi tietoa, jotta voisimme tehdä päätöksiä siitä, missä olemme, mihin haluamme ja mitä seurauksia tällä esityksellä voi olla. Tämä on vain osa tietoa, mutta minä kaipaan siis sitä, että meillä ei ole mitään tietoa siitä, miten koko järjestelmä tulee toimimaan. Meillä on vaihto- päästökauppajärjestelmä, täällä on puhuttu myöskin yhteyksistä lentoliikenteeseen. Miten tämä järjestelmä sitten tulisi toimimaan, minkälaisia synergioita siinä olisi, sitä me emme tiedä. Minua kiinnostaisi, mitä ovat vaikutukset, joita on eri järjestelmillä, miksi tarvitsemme jotakin tiettyä järjestelmää, suht, miksi, miten nämä järjestelmät ovat suhteessa toisiinsa. Enemmän tällaista tietoa minä tässä nyt toivoisin. Kuten lausunnon esittelijä on todennut. Tämä tulee johtamaan lisärasituksiin myös kaasun hinnan osalta. Me äsken puhumme siitä, että Euroopan budjetista kolme miljardia käytetään kaasuun, joten me siis toisaalta otamme ja sitä annamme takaisin. Joka tapauksessa meillä on aivan liian vähän tietoa yhteyksistä, joita eri välineillä on bedanke mich herzlich. Sydämelliset kiitokset. Kollega Kovats, haluatteko sanoa vielä jotain vai voimmeko päättää tältä osin? Voimme päättää keskustelun. Otan huomioon kollegojen esittämät kommentit. Bedanke mich herzlich. Sydämelliset kiitokset. Näin päätämme keskustelun tästä aiheesta ja muistutettakoon, että 9. marraskuuta puoleen päivään mennessä tarkistukset olisi jätettävä. Kiitoksia. Hyvä. Näin pääsemme seuraavaan kohtaan. Energiatehokkuus ja direktiivin kumoaminen. Siitä on keskusteltu jo kertaalleen ihan lyhyesti. No niin, voisiko joku kirjata nämä puheenvuoropyynnöt? No meillä on puoleen asti aikaa. Tiedän, että monet haluavat puhua, joten lyhyitä ja ytimekkäitä kommentteja kaivataan, muuten aikataulu pettää. Kuten jo totesin, tarkistukset voidaan jättää vielä 7. päivä kello 24.00 mennessä. Lisäksi meidän on puhuttava vielä siitä, että miten eilen saamistamme komission kommenteista keskustellaan, niistäkin on neuvoteltava. Kollega Turmes vielä, olepa hyvä. Eh, ich werde sehr kurz sein. Ihan lyhyesti pari huomiota. Ja jos lopussa antaisitte minulle hiukan lisää aikaa, niin sitten voin kommentoida kollegoiden kommentteja. Kyse on ilmasto, mutta myöskin talouspolitiikasta. 400 miljardia menee vuosittain öljyn ja kaasun ostamiseen unionin rajojen ulkopuolelta. Jos me olisimme tehokkaita, niin silloin meillä olisi enemmän varoja Euroopassa todellisen lisäarvon ja työpaikkojen luomiseen. Ja jos haluamme estää sen tilanteen syntymisen, että kun me haluamme uudistaa sähköjärjestelmää, että me investoimme investointien takia, niin meidän tulisi todellakin myöskin sähkötehokkuutta lisätä. Silloin tarvitsisimme vähemmän verkkoja ja voimaloita. Keskeinen ongelmahan piilee juuri siinä, miten näitä keskipitkän ja pitkän aikavälin investointeja jotka tuovat mukanaan varoja, miten ne rahoitetaan lyhyellä aikavälillä. Ja olenkin tässä rahoituskysymykseen liittyen laatinut yhden kappaleen ja yritän ottaa huomioon yhtäältä kollega Haanin hyvät ehdotukset kohesio- ja aluepolitiikkaan liittyen, mutta sitten myöskin nämä hankekohtaiset joukkovelkakirja ja lainat, miksi niitä ei voitaisiin käyttää energiatehokkuuden lisäämiseksi tai miksi ei ETS-tuloja voitaisiin käyttää tähän toimintaan. Mitä tulee rakennusten energiatehokkuuteen, niin meidän ei tulisi puhua vain ainoastaan julkisista rakennuksista, vaan yleisesti rakennusten energiatehokkuudesta ja siihen liittyen pitäisi ottaa käyttöön suunnitelma vuoteen 2050 asti. Ja tällainen balancing market-järjestelmä pitäisi ottaa käyttöön, koska Yhdysvalloissa energia halpenee, koska energian tuotanto ja energiatehokkuus tehokkuus sen lisääntyessä vaikuttaa myöskin alentavasti hintatasoon. Eli meidän tulee ottaa mukaan sekä kuluttajat että tuottajat. Ja komission ehdotuksessa on muutamia puutteita ja niitä olen pyrkinyt omalta osaltani korjaamaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Missä on puhuja luettelo, niin päästään asiaan. No aloitetaan varjoesittelijästä tai heidän edustajista. Kollega Piiper ensimmäisenä. Ja, vielen dank. Kiitos, herra puheenjohtaja. Tämä direktiivi todellakin on hyvin tärkeä askel. Se antaa impulsseja energian säästölle ja johtaa siihen, että vähennämme riippuvuuttamme energiasta ja se myöskin on tärkeä ympäristönsuojelun tekijä ja tulee johtamaan muutokseen energiatehokkaisiin tuotteisiin, mikä mahdollistaa myöskin kansainvälisessä viennissä menestyksiä. Turmes on käsitellyt tätä detektiiviä ja tarkistuksia voimakkaasti ja pyrkinyt luovasti samaan aikaan hyviä ehdotuksia ja, hän, ja on erinäisiä ajatuksia, joita voidaan myöskin meidän kanssamme keskustella. On nimittäin mielenkiintoisia viittauksia tässä mietinnössä siihen, että jäsenvaltioita ei voida kaikkia kohdella samalla tavalla, esimerkiksi ajatellen taakan kantamista, jakamista – ja tässä on myöskin erilaisia kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, voidaan taakkaa jakaa. Ne ovat mielenkiintoisia. Direktiivi kuitenkin sellaisenaan olisi parempi, jos komissio olisi keskittynyt puiteedellytyksiin. Se olisi voinut enemmän eurooppalaisesti määritellä sitä, mikä meidän mielestämme voitaisiin mikä voitaisiin kuitenkin meidän mielestämme hoitaa paremmin kansallisella tasolla. Ja direktiivi olisi vielä parempi, jos siinä olisi yksilöllinen määritelmä energiatehokkuudesta. Tätä, tämä nyt antaa kuitenkin kollega Turmes. Energiatehokkuus on samaa kuin energian säästämiset. Piste. Ylipäätään kollegan mietintö muuten on sellainen, että siinä on paljon tiukentamista ja mitään kaksiasteista lähestymistapaa tiukempia äh, normeja korjaamisessa, äh, laajennetaan raportointivelvollisuutta, ei poikkeuksia, taloudellisuus poistetaan sanana lähes kaikkialta. Ja suoraan sanottuna olen hiukan äh, nyt neuvoton ajatellen kaikkia näitä tiukentamisehdotuksia ja niiden perusteluja. Minä haluaisin parata esimerkiksi vielä lämmön ja energian tuotannon kysymykseen, koska komissio on ehdottanut, että jos näitä asioita voida tehokkaasti panna alueella toimiin, toimeen, silloin voi olla poikkeuksia jäsenvaltiossa. Ja koko kohta, joka tästä on, sitä ehdottaa esittelijä, että se poistettaisiin. Sillä perusteella kertakaikkisesti jäsenvaltiothan hyötyvät näistä eh, lämmön ja energiatuotannon yhdistämismenettelyistä, ja siksi ei ole mitään syytä poikkeuksiin. Tämä on minusta aika tiukkaa, aika tiukkaa argumentoida tällä tavoin, hyvä kollega ja olen kiinnostunut kuulemaan, mitä, mihin tämä johtaa. Sitten yksittäisesti eri kohdista aivan lyhyesti, koska herra äh, Tuomios on tällä tavoin nyt myöskin puhunut tästä uudesta rahoitusvälineestä. Minä olen sitä mieltä, että tämä on nyt aika äh, horjuvilla jaloilla, koska toisaalta tämä liikkeelle rangaistukset, joka liittyvät siihen, että ei noudata artiklaa 6, mikä on aika hämärää. Sitten rahoitetaan myöskin näitä, äh, rahoitetaan projektibondeja, Tämä on, ajatellen nyt hankkeita, joita kunnissa toteutetaan, niin enpä usko, että niitä voidaan toteuttaa näillä projektibondeilla. Toisaalta rakennerahastot, niitä voidaan käyttää, että jäsenvaltiot kuitenkin päättävät sen, miten rakennerahastoja käytetään. Joka tapauksessa niissä vaaditaan 50 prosentin osarahoitusta, 50 prosentin osarahoitusta minun alueellani, joten kuntien täytyisi silloin pystyä kantamaan kustannuksia. Tätä myöskin äh, rahat tulisivat Euroopan investointipankin luotoista, ja ne ovat kuitenkin luottoja. Ne ovat lähtöisin kansallisista resursseista myöskin, ja mikä on tilanne julkisissa talouksissa, senhän me tiedämme kaikki. Joten hyviä olemassa olevia tukimenetelmiä, niitä voidaan käyttää, mutta ei pitäisi olla tällaista yksityiskohtaisesti määritelty eurooppalaista rakenta sille, miten rahoitusvälineitä täytyy käyttää jäsenvaltioissa. Sitten kohtaan kolme. Olemme edelleenkin sitä mieltä, että täytyy olla tällainen kaksivaiheinen lähestymistapa, koska me tarvitsemme aikaa eh, kaikkiin valmistelussa oleviin asioihin, miksi ekosuunnitteludirektiivi, jotta koska meidän täytyy pystyä arvioimaan niiden vaikutukset. Olemme sitä mieltä, että energian säästövelvoitteet eivät missään tapauksessa saa olla jarru kasvulle. Jos jäsenvaltiot voivat kasvaa nopeasti, eh, tällä hetkellä ne ovat lamassa, silloin tällaiset säästövelvoitteet voivat olla vaara. Siksi me haluaisimme mennä energiatehokkuusindikaattorin suuntaan tukea sellaista, jossa olisi osa tietystä energiainputista, joka olisi otettu huomioon tiettyä yksikköä kohti BKT. Ja kollega Claude Turmisen osalta – ei, ei pidä pelätä, että me tulisimme vesittämään 368 miljoonan tonnin äh, tavoitteen. Joka tapauksessa energiatehokkuusdirektiivi ei kuitenkaan ole ainoa tapa saavuttaa tämä. Tässä on tällainen hiukan väärä siitä, että pelkästään tällä äh, direktiivillä voidaan saavuttaa tämä 368. Siinä on monia muitakin teitä, ja ne pitäisi koota kaikki yhteen, jolloin voitaisiin nopeasti päästä tähän suuntaan artiklat 4.5 julkinen sektori, totta kai sen tulee olla esikuva, mutta voimmeko me todellakin, pitääkö meidän todellakin määrätä, määrittää, säätää kunnille, kunnille se, että niin tietty määrä rakennuksia pitää korjata vuosittain. Onko tämä vastuullista ajatellen äh, kustannushyötysuhdetta, emmekö tässä aseta liikaa rasituksia kunnille. Me teemme tästä arvion yhdessä, jäsenvaltio, yhdessä osavaltiossa Brandenburgissa Saksassa. Pelkästään tästä korjauskustannukset, joita nyt liittyisi, ne tulisivat ylittämään kaikki kustannukset, joita on muilla rakennussektorilla, mukaan luottuna infrastruktuuri ja tierakentaminen yksittäisissä kunnissa. Pelkästään nämä summat ja nämä lisäkustannukset, tämähän äh, asettaa kyseenalaiseksi erinäisiä muita tärkeitä toimia kunnan tasolla, kuten esimerkiksi sosiaaliset toimet, nuorisotyö. Me emme voi kaikkea alistaa tälle energiatehokkuudelle. Se on tärkeä aihe, mutta on muitakin tärkeitä aiheita eh, kuntatasolla. Kohta kuusi, ja tämä on viimeistä edellinen, säännö, sääntövelvoite 1,5 prosenttia liikevaihdosta. En tiedä, voidaanko energiayrityksiä voida voidaanko niitä tehdä vastuullisesti asiakkaidensa toiminnasta? Olenko vakavissamme? Emmekö me tätä kautta ala markkinoilta pois alueelliset käsityöalan ammattilaiset? Jos me emme, emmekö aiheuta tässä myöskin toimivat talouden rakenteet tuhoutuvat? Tässä on asioita, jotka pitäisi selvittää. Emmekö pitäisi ennemminkin sallia se, että jäsenvaltiot itse voisivat löytää teitä suuren tavoitteen saavuttamiseksi, jota me kaikki ajamme vähemmällä byrokratialla, senkin tietysti voidaan saavuttaa nopeammin. Tämä koskee myöskin kohtaa kahdeksan, joka on ristiriidassa kolmannen sisämarkkinapaketin kanssa, joka liittyy älykkäisiin mittareihin, jotenka jäsenvaltioiden pitäisi itse voida vapaasti päättää. Tähän, tämähän liittyy kolmannen sisämarkkinapaketti, näin se on neuvoteltu, ja tämä on ristiriidassa direktiivin kanssa, joten nämä pitäisi saada lähemmäksi toisiaan, pitäisi tapahtua tiettyä mukauttamista ajatellen myöskin jäsenvaltioita. Lopuksi vielä artik kohta 10. Se on tämä lämpö, energiatuotantoyhteys, houkuttimet, joita kollega Turmes antaa lämmön tallentamisessa ovat hyviä, mutta täytyisi kuitenkin ottaa huomioon paremmin alueelliset erityispiirteet aluesuunnittelun kysymysten. usko, että jäsenvaltiot voivat hyväksyä tällaisenaan. Ja totta kai täytyy myöskin olla olemassa taloudellisuutta. Ja esittäisin kysymyksen, jos Saksassa 250 000, on 250 000 suunnit, suunnitelmaa, jotka ovat koskevat lämpöä ja kylmyyttä, jotka ovat kunnan tasolla olemassa, en tiedä, meidän pitää katsoa, mitä voimme tehdä, miten ne voidaan saavuttaa, miten tämä ylipäätään sopii siihen, että on, on voimaloita, joita, joita käytetään ruuhkahuippujen aikoina – ja me haluamme rakentaa näitä nimenomaan ilmastonmuutossyistä. Ne, niillä ei voi olla, niissä voi olla lämmön ja energian tuotantoa ylipäätään. Joten, herra kollega, joistakin asioista täytyy vielä keskustella. Yhteenkoottuna, energiatehokkuudessa me näemme hyvän välineen säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Kuitenkin haluaisimme toisenlaisen määritelmän energiatehokkuudelle, jotta voitaisiin myöskin huolehtia siitä, ettei vaaranneta haluttua talouskasvua edellisissä jäsenvaltioissa. Haluaisimme säilyttää kaksivaiheisen lähestymistavan. Ensinnäkin toimintainen vaikutusta analysoitaisiin ja sitten valvottaisiin sitä, että saadaan aikaan menestystä ja sen vasta voitaisiin puhua sitovista toivista kansallisella tasolla. Jäsenvaltiolla pitää antaa enemmän vapauttaa energiatehokkuustavoitteiden toteuttamisessa ja niiden rahoittamisessa. Kolmen prosentin korjaus kiintiö on liikaa julkisille budjeteille. Ja koko keskustelussa direktiivistä pitäisi enemmän ottaa huomioon taloudellisuuden ajatus, sillä energiatehokkuus on kaikkein mukavinta silloin, kun se on kannattavaa, kollega Turmes. Oikein paljon kiitoksia sitten SD-ryhmän puolesta edustaja Herzog. Chairman, uh, our shadow rapporteur, Kiitos puheenjohtaja. Varjoesittelijämme ei voi olla paikalla tänään, joten hän pyysi minua välittämään ryhmämme kantoja hänen puolestaan. Hän toteaa, että meidän täytyy keskittyä tulevina kuukausina tuloksen saamiseen niin, että parlamentti välittää voimakkaan viestin neuvostolle. viesti on siitä, että tarvitaan selkeä visio energiatehokkuudesta Eurooppaan. Euroopan energiatehokkuuden parantaminen ei ole kysymys, johon voi vastata kyllä tai ei, vaan kyse on tästä päivästä ja tulevaisuudesta. Ne, jotka toimivat jo nyt, saavat kilpailuedun jatkossa tulevaisuudessa. Varat ovat yhä niukemmat, kysyntä kasvaa tuotantokustannukset varmasti jatkossakin nousevat. Jos katsotaan öljyn hintatrendejä, niin varmasti on huomannut, että öljyn todellinen hinta on samoissa luvuissa kuin 70-luvun öljykriisin aikoina, vaikkakin kovasti on ponnisteltu tuotannon lisäämiseksi ja kysynnän hillitsemiseksi. Ne, jotka käyttävät energiaa tehokkaasti, ovat äh, valta-asemassa jatkossa. Kyse on työpaikkojen ja kasvun luomisesta Eurooppaan. Asiaan liittyy myös turvallisuus. Kulutuksen vähentäminen tarkoittaa riippuvuuden vähentämistä tuonnista niin, että hinta volatiliteetti ei vaikuttaisi meihin niin voimakkaasti maailmanlaajuisesti. Kyse on myös siitä, että miten vähennämme hiilijalanjälkeämme Euroopassa. Totta kai yhteiskuntamme ovat pitkällä aikavälillä äh, kestäviä vain sitä kautta, että korjaamme kurssiamme. Me uskomme SNTnä sitoviin tavoitteisiin. Aivan niin kuin uusiutuvien energianlähteiden alalla me tarvitsemme myös energiatehokkuudessa sitovia tavoitteita. Näin ollen tuomme myös sitovia toimia. Mutta tavoitteiden lisäksi ne pitäisi nähdä eikä vaihtoehtoisina. Meidän täytyy tunnustaa se, että energiapolitiikkamme on oltava tasa-arvoista. Monet kansalaiset käyttävät liikaa tuloistaan energialaskun maksamiseen. Energiaköyhyys on seikka, johon täytyy puuttua. Myös energiatehokkuusdirektiivissä. Artikla 6 ja 12 molemmat toteavat sosiaalisia tavoitteita, jotka, joiden pitäisi olla osana kansallisia energiatehokkuussuunnitelmia. Tällä hetkellä varjoesittelijä Brita Thompson pyrkii löytämään keinoja vahvistaa näitä muotoiluja. Minulla on ilo välittää Britan tuntemukset siitä, että on tehty hyvää kollektiivista työtä energia energiatehokkuusdirektiivin tehostamiseksi. Kiitoksia Britan puolesta. Kiitos. Seuraavana edustaja Huude. I'm a substitute as well. Niin, minäkin olen täällä vain kollegaa. Istun täällä Fiona Hallin puolesta. Kollega Turmes, koko ALDE-ryhmä on tyytyväinen tähän laativaan tekstiin. Se tulee oikeaan aikaan, sillä energian kulutuksen vähentämisen myötä voitaisiin saada paljon hyötyä aikaiseksi, kuten esimerkiksi Euroopan teollisuuden kilpailukyvyn parantaminen, työ, työpaikkojen paran, lisääminen, energiatehokkuuden lisääntyminen ja kuluttajien, julkisen tahon ja teollisuuden varojen säästäminen. Me tiedämme, että selkeillä tavoitteilla voidaan ja selkeillä määräyksillä voidaan edesauttaa tilanteen parantamista, mutta se edellyttää, että kaikki sitoutuvat näihin toimenpiteisiin. Näiden kansallisten tavoitteiden lisäksi tarvitsemme myöskin selkeät sääntelykehykset ja periaatteet, koska silloin voidaan varmistaa, ettei jäsenvaltiolta viedä mahdollisuutta toimia ja jäsenvaltiot voivat näin joustavasti päättää siitä, millä tavalla he voivat kansallisiin etuihin vedoten omia toimintojaan muotoilla. Prioriteettina on julkisen sektorin rakennusten energiatehokkuuden lisääminen, mutta Fiona Hall sanoo, että meidän tulisi katsoa juuri toukokuussa hyväksyttyä rakennusdirektiiviä. Näin voisimme varmistaa, että lainsäädäntö oli, jos olisi johdonmukaista. Mitä tulee näihin rakennuksiin, niin me haluamme varmistaa, että energiaa tehokkuus- ja energiasäästöluvut olisivat paremmat. Eli jäsenvaltioilla pitäisi olla mahdollisuus laskea tämä artiklassa 4 mainittu 3 prosenttia juuri siten, että otetaan huomioon näiden rakennusten energiatehokkuuslukevat yleensäkin. Ja näin jäsenvaltiot voivat itse päättää, miten energian kulutusta vähennetään juuri mahdollisimman kustannustehokkaasti. Mitä tulee energian tarjontaan velvoitteeseen, joka mainitaan artiklassa 6, niin on tärkeää, että toimimme edelleenkin kunnianhimoisena, eli pidämme kiinni tästä puolentoista prosentin tavoitteesta, mutta jäsenvaltiolla pitäisi olla joustomahdollisuuksia, eli toimia vapaasti ja päättää, mitä mekanismeja he käyttävät omien tarpeidensa mukaan. Tässä on tehty hyviä muutoksia muun muassa artiklan kahdeksan eli laskutukseen ja mittaukseen, mutta tärkeää on varmistaa, että jäsen kansalaiset tietävät, mitä he kuluttavat ja miten he voivat säästää. Lisäksi olisi tarpeen erotella lasku ja kulutustodistus, jotta voidaan varmistaa, että kansalaiset voivat luottaa tällaiseen suoraverotusjärjestelmään. Ja niin mitä tulee lämmön ja sähkön yhteistuotantoon, niin meidän täytyy varmistaa, että direktiivissä esitetyt välineet tuotantopuolella tai tarjontapuolella huomioivat myöskin muualla mainitut kysyntäpuolen argumentit, jotka löytyvät muun maassa rakennusdirektiivistä. Meidän täytyy huomioida myöskin kysyntä, puoli ja varmistaa, että silloin kysytään huippu ja silloin voidaan varmistaa, että energia on riittävästi tarjolla. Tässäpä kaikki, mitä Fiona Hall halusi sanoa. Ja pyydän anteeksi, että tämä ei tullut niin sujuvasti kuin Fiona Hallin suusta. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Karim. Puheenjohtaja, valiokunnan perinteiden mukaisesti, jotka nyt ovat syntymässä, minä olen eh, rouva Vicky Ford. Hän ei voi valitettavasti olla tänään paikalla, mutta hän on pyytänyt minua lukemaan seuraavan lausunnon. Toivottavasti kollegat nyt ymmärtävät. Tämä tulee aika monotonisesti saman tapaan kuin kuin kollega äsken. Viki haluaa alkuun kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä direktiivin tiimoilta toistaiseksi. Hän tukee direktiivin yleistavoitteita. Viki kuitenkin katsoo, että on keskeistä varmistaa, että jäsenvaltioille jää riittävä joustavuusvara tavoitteiden saavuttamiseen. Viki haluaisi saada energiatehokkuusdirektiivissä sellaisen lähestymistavan, jota jäsenvaltiot voivat täysin tukea ja myös kansalaiset pikemminkin kuin että jouduttaisiin neuvotteluihin, joissa parlamentti on komissio ja neuvoston vastapuolella. Viki näin ollen tekee tarkistuksia artiklaan 4, joka koskee julkisia rakennuksia. Hän katsoo, että lattiapinta-alan perustuva järjestelmä ei ole kustannustehokas kokonaisvaltainen lähestymistapa, jolla voidaan varmistaa, että rakennusten energiatehokkuus tehokkuus toteutuu. Ja sitten artikla 5 ja julkiset hankinnat on tärkeää korostaa sitä, että energiatehokkuus pitäisi pystyä maksimoimaan osana kokonaistoimintaa, eikä niinkään, että jokainen yksittäinen hankinta katsotaan yksittäisenä toimena. Artiklassa 6 hän haluaisi todeta, että tarkoitus on parantaa energian käytön tehokkuutta, ei pelkästään energian käytön vähennystä. Jäsenvaltioilla pitäisi olla vaihtoehtoja, joilla ne voivat päästä tavoitteisiin. Jos mahdollista, jäsenvaltioiden pitäisi varmistaa se, että edut päätyvät eteenpäin, eikä niin, että kaikki kustantajat hyötyvät, ovatpa he sitten säästäneet energiaa tai eivät. Viki ei ole esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että artiklasta 10 poistetaan poikkeusmahdollisuus Tämä direktiivihän on kovin määräävä ja se voi jopa olla haitallinen yhteistuotannon kannalta tai, tai uusiutuvien energialähteiden kannalta jatkossa. Ydinlaitokset täytyy tästä pakollisten vaatimusten listasta jättää pois. Viki ehdottaa tiettyjä tarkistuksia tekstiin ja odottaa kovasti työtä esittelijän kanssa kompromissien tiimoilta niin, että löydetään toimiva ratkaisu, joka huomattavalla tavalla parantaa energiatehokkuutta Euroopassa ja varmistaa, että jäsenvaltiot voivat ottaa opiksi parhaista käytännöistä. Ja tunnustamme samalla, että on erilaisia kulutusmalleja energiamarkkinoilla Euroopassa. Kiitos kollegat, että jaksoitte kuunnella minua, kun luin tämän tekstin ja nyt jatketaan tällä linjalla. Kiitokset kollega Karim. No jos jatkossakin näin toimitaan, niin emmeköhän voisi sopia kirjanvaihdosta. Ei tarvitse kokousta laisinkaan varjoesittelijät, vaan lähettävät kirjeitään toisilleen. Mutta se taas edellyttää hiukan toisenlaista lähestymistapaa, eli millä tavalla näitä argumentteja välitellään. Kysehän on siitä, että me pääsemme asian käsittelyn tiimoilta eteenpäin. Kollega Vidal Quadras saa seuraavana puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Minä nyt puhun omasta puolestani, sopiiko? Eh, oi, Tänään on ensimmäinen keskustelu ja aion tarttua vain muutamiin asioihin, koska, koska tämä tulee vielä muuttamaan paljon ottaen huomioon sen, että ystävämme Claude Turmes on esittänyt erinäisen määrän tarkistuksia, joten työtä on vielä paljon. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin sanoa, herra puheenjohtaja, on, että konsepti, joka ovat tämän direktiivin pohjalla, ajatuksella tämän pohjalla, niin täytyisi olla selkeitä. Ja on kaksi mahdollista ajattelun suuntaa – jotka eivät ole yhteen sopivia. Toisaalta panostetaan, panostetaan säästämistä, sääst, energiasäästämistä säästämistä absoluuttisesti, eli pyritään vähentämään kulutusta absoluuttisesti. Ja toinen linja ajattelusuunta on, että painopiste on siinä, että parannetaan energiatehokkuutta. Eli energia, jota me kulutamme yksikköä kohti. Ja minun mielestäni se, mitä meidän tulisi tekemään, on se, että me pyrkisimme parantamaan tätä tehokkuutta. Joka kerta voisimme tehdä yhä enemmän käyttäen vähemmän energiaa, sillä jos me nyt vain keskitymme pelkästään absoluuttiseen säästämiseen, tulemme paradoksiin tilanteeseen, jossa me käytämme vähemmän energiaa ja olemme vähemmän tehokkaita. Suoraan sanottuna minusta tämä oli aika, olisi aika dramaattista on olemassa tietty taloudellisen kasvun dynamiikka, joka koskee edistyneitä talouksia. On tietty tapa luoda vaurautta ja työllisyyttä, joka johtaa siihen johtopäätöksen, että täytyy kaikki ponnistelut suunnata siihen suuntaan, että ollaan joka kerta jatkuvasti yhä tehokkaampia. Ja jos voimme olla tästä yhtä mieltä, niin monet asiat olisivat selkeitä ja voisimme päästä niistäkin yksimielisyyteen. haluan erityisesti ottaa tämän asian esille, koska se on koko rakennuksen perusta. Toisaalta meidän pitäisi pyrkiä löytämään se, mistä olemme yhtä mieltä. Mitä tulee kohtaan kuusi, siinä puhutaan säästämisvelvoitteista, joka koskee energia yrityksiä. Tässä kuitenkin myös myönnetään, että voidaan löytää vaihtoehtoisia teitä, mutta vain silloin, kun nämä ovat sellaisia, että komissio on hyväksynyt ne. Tässä on tietty asymmetria, joka minusta ei ole oikeudenmukainen, koska minusta kaksi asiaa nimittäin olla samalla tasolla, sekä velvoit, säästövelvoitteinen ja niitä koskevan järjestelmää, samoin kuin myöskin vaihtoehtoisten keinojen. Täytyisi olla... Toinen asia on sitten se, että komissio jos se katsoo, että on kunnioitettu sitoumuksia, joihin on ryhdytty, joihin jäsenvaltiot ovat ryhtyneet. Se katsoo sitä, mutta en tiedä, voidaanko ottaa käyttöön jonkinlaista syrjintää, joka koskee näitä kahdollista, kahta mahdollisuutta tapaa etsiä energiatehokkuutta ja pyrkiä se sitä, mitä pyritään täyttämään tavoitteet. Ja viimeinen asia on tämä yhteistuotanto. se, hyvät kollegat, ei ole pelkästään sitä, että on lämpöä ja energi- energiaa. Siihen liittyy paljon muutakin. On teollisuuden aloja, jotka hyödyntävät tätä yhteistuotantoa ja se on yksi niiden, se on niiden tuotantomalli. Tätä kautta nimittäin optimoivat resurssien käyttöä ja ovat tehokkaampia. Joten meidän pitäisi hiukan laajentaa horisonttejamme ja ajatella, että sä, lämpö, jota tarvitaan pohjoisessa, monia muitakin asioita eri tavalla kuin euro, eteläisessä Euroopassa. Ja kun ajatellaan tätä laajempaa näkökantaa, silloin yhteistuotanto on aika, aika jo hyväksi sopivaa, aika jolloin se taas ei ole kovinkaan soveliasta, joten sitä ei pidä tehdä mitään yleistä velvollisuutta. Täytyy ottaa huomioon se, että tämä riippuu ei pelkästään siitä, että tarvitaan lämpöä, vaan monista muistakin asioista. Polttoaineen kuljetuksesta, verkostoista, ympäristökriteereistä ja kustannuksista, eli paljon monia muitakin tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon. Joten jos puhutaan tällaista yhteistuotannosta ja katsotaan vain sen yhtenä tekijä, katsotaan vain yhden tekijän kannalta, tulemme täysin absurdeihin tilanteisiin. Tässäkin täytyisi laajentaa hiukan sitä, miten me näemme asiat. Ja sitten se, muut energialähteet on olemassa malleja, jotka liittyvät uusiutuvien energialähteiden käyttöön, jotka edellyttävät sitä, että tukienergiat ovat olemassa ja että jotenkin tämä vaikuttaa myöskin tähän tuotantoon. On, on olemassa sellaisia, joita ketään neljänä päivänä tunnissa, mutta toisaalta sitten tuuli ja aurinkoinen osalta tilanne on toisen näköinen, joten nämä tukienergiat ovat välttämättömiä, mutta, mutta tämä ei välttämättä voisi olla sovelias menetelmä, joten meidän täytyy olla hyvin täsmällisiä niissä yleistyksissä, joita teemme, koska yleistykset saattavat johtaa virheisiin. Tässä oli minun havaintojani tässä alkuvaiheessa, herra puheenjohtaja, mutta edessämään paljon työtä, on monia asioita, joihin muut kollegat ovat jo viitanneet, jotka myös ovat mielenkiintoisia. Ja on varmaa, että tällainen avoin, sympaattinen tapa, joka esittelijällä on, varmastikin merkitsee sitä, että lopussa tulemme saamaan aikaan yhteisen kannan. Herra puheenjohtaja, kiitos. Bedanke mich, Herr Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Povera. Anteeksi, että en nähnyt teitä. Teillä olisi puhe oikeus varjoesittelijän ominaisuudessa. Kollega Kiitoksia. Haluaisin kiittää edustaja Turmesia tästä tekemästään työstä ja valmiudesta kuunnella muidenkin kommentteja. Se on harvinaista, että täällä ollaan valmiita kuuntelemaan. Muutama yleisluonteinen huomio. Mitä tavoitteen asettelun direktiivissä tulee, niin ne ovat hyviä, ne sopivat meille, mutta jotta täytäntöönpanokin toimisi, niin se edellyttää, että kaikki on myöskin käytännön tasolla realisoitavissa. Ensinnäkin meidän täytyy huomioida Euroopassa valitsevat suuret eroavaisuudet. Kyse ei ole vain ainoastaan alueellisista tai ilmastollisista eroista, tai rahoitusmahdollisuuksien eroista, vaan myöskin sosiaalisista ja myöskin kulttuurillisista eroista. Ja nämä eroavaisuudet täytyy huomioida. Jos vaikkapa tarkastellaan Pohjoismaita, heidän tilannettaan, niin kyllähän me tiedämme, että ero etelään on suuri. Se, että lämmön ja sähkön yhteistuotantoa ja kaukolämmön käyttöä tulee käyttää enenevässä määrin, niin on hyvä asia, mutta se edellyttää myöskin riittävien investointimahdollisuuksien tarjoamista ja tässäkin suhteessa eri maissa toimintamahdollisuudet ovat erilaiset ja on hienoa, että meillä on olemassa nämä pari direktiiviä, jotka antavat tiettyjä sitovia määräyksiä, mutta toisaalta jäsenvaltioilla on kuitenkin tarjolla tietty joustoturva, jolla he voivat varmistaa, että he voivat käyttää varojaan mahdollisimman kustannustehokkaasti. Monet maat ovat tehneet jo paljon tällä saralla, muissa jäsenvaltioissa ei ole vielä toimittu toivotulla tavalla. Mitä tulee julkisiin rakennuksiin, niin niiden suhteen täytyy ensinnäkin arvioida sitä, miten kestävällä pohjalla tämä on sekä rahoituksellisesti että äh, hallinnollisteknisesti, jotta päästään tähän kolmen prosentin tavoitteeseen. Me tiedämme, että monista maista löytyy muun muassa historiallisia rakennuksia ja ehkäpä niihin pitäisi soveltaa tiettyä poikkeusmahdollisuutta. Puhun tässä nyt omasta kotimaastani ja tällä hetkellä meillä on erittäin suuria rahoituksellisia ongelmia. Mutta jos kunnat eivät voi käyttää jo nyt heidän käytettävissään olevia varoja jostain hallinnollisista syistä, niin se on kyllä ongelmallista ja meiltä löytyy monia erittäin ö, merkittäviä julkisen sektorin käyttämiä rakennuksia. Ja mitä tulee energiatehokkuuteen, niin se pitäisi linkittää myöskin toivottavaan taloudelliseen kasvuun. Meidän täytyy siis keskittyä tehokkuuteen ainakin enemmän kuin säästämiseen, sillä tehokkuus on tärkeä seikka yritettäessä välttää, että talous ei pääsekään kasvamaan, kun tavoitteet ovat olleet liian suuret. Ja niin kuin esittelijä sanoi, me tarvitsemme energiatehokkuutta tukevia rahoitusvälineitä, koska muuten me vain puhumme teoriasta, emmekä siirry käytännön tasolle. nyt voimme tukea myöskin teollisuutta sekä tutkimusta ja luoda sitä kautta työpaikkoja ja saada täten aikaiseksi talouskasvua. Ja lopuksi saanen todeta, että tärkeää on kertoa kansalaisille nykyisestä tilanteesta. Se on meidän tehtävänämme. Kun valistamme kansalaisia, niin voimme siten saada heidät vakuuttuneiksi siitä, että energia on käytettävä kustannustehokkaasti. Ja ehkäpä sitä kautta saadaan myöskin ekologinen muutos käyttäytymismalleihin aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitoksia kollega Provera, seuraavana edustaja Belet. Thanks very much, Chairman. I'd like to say... Kiitos puheenjohtaja. Muutama kommentti hollannin kielellä arvon kollegat. Monet asiat ovat tulleet jo mainittua, joten en lähde niitä toistamaan, mutta toteaisin tästä alakriteeristä. Se ei olisi hyvää, vaan meidän täytyy katsoa tätä koko rakennuksen ja kaikkien rakennusten keskiverto energiankulutus Se olisi parempi lähestymistapa. Sitten mitä tulee näihin julkisiin hankintoihin, tässä yhteydessä täytyy huomioida se seikka, että halvin tarjous ei välttämättä ole kaikista energiatehokkain, joten tämäkin ero täytyy huomioida silloin, kun tätä komission ehdotusta lähdetään muuttamaan. Sitten kolmas huomautus. Tietenkin tämä hiilivuotoseikka on sel- tärkeä asia. Meidän täytyy välttää sitä. Varmaan me olemme siitä kaikki samaa mieltä. Tässä ehdotuksessa ei sinänsä suoraan viitata energiaintensiivisen teollisuuden taakan kasvattamiseen, mutta epäsuorasti siihen viitataan ja tämä tarkoittaa sitä, että silloin kun kansallisia toimintaohjelmia muotoillaan, niin kyllä meidän pitäisi ottaa huomioon myöskin sellaiset mahdolliset vaikutukset, jotka kohdistuisivat energiatehokkaisiin tai energiavaltaisiin teollisuuden aloihin. Se käytännössä tarkoittaisi tätä hiilivuotoa. Ja sitten mitä tulee loppukäyttäjien valistamiseen, ja minä todellakin toivoisin, arvon kollegat, että laskutuksen suhteen toimisimme tehokkaammin. Me tiedämme, että useinhan vain ilmoitetaan energian hinta, ja meidän tulee varmistaa läpinäkyvämpi lähestymistapa, eli katsoa juuri näitä jakelukustannuksia ja julkisen sektorin velvoitteita palvelun tarjoajana, eikä ainoastaan energian yksikköhintoja, eli että kaikki tietäisivät, minkälaisia velvoitteita myöskin energian toimittajalla on. Eli laskutuksen suhteen tarvitsemme avoimuutta, eli laskussa on kansalaisille ilmoitettava enemmän kuin pelkkä yksikköhinta. Eli mistä tämä kokonaisinta muodostuu? Kiitoksia. Kiitoksia kollega Belet. Seuraavana Babinska, mutta sitä ennen toteaisin, että se, että puhejärjestys on tällainen, on se, että edellisen keskustelun yhteydessä he eivät saaneet laisinkaan puheenvuoroa, joten siksi heille annetaan nyt etuoikeus, mutta ensimmäisenä Kolaska Babinska, olkaapa hyvä. Rozumiem, że mój głos to jest zaległy, przełożony z poprzedniego. Niin. Ajattelen sitä, mitä sitä sanotte Vatsin. This is extreme. Niin, ensinnäkin on tärkeää, sitten että säätö, säännös olemme odottaneet pitkään. Sillä on vaikutuksia talouteen – paikallishallintoon, mikä merkitsee siis julkisiin rahoitukseen, julkisiin varoihin ja myöskin kotitalouksiin. Ja meidän täytyy olla hyvin erityneisiä, erityisesti käsitellä asioita näissä yhteydessä tältä tasolta. Ensinnäkin ajattelen taloutta. Ratkaisevan tärkeää on suhde kasvuun, kasvun ja energiatehokkuuden välillä. On maita, joissa energiatehokkuus merkitsee sitä, että tapahtuu siirtymätaloudessa, mutta ajattelen korkeasti kehittyä Euroopan talouksia, ja tämä taas on erilainen tämä tilanne, joka niissä maissa, joissa kehitys on ollut hitaampaa, jotka ovat kehittymässä hitaammin, mitä täytyy ottaa huomioon tässä säädöksessä ja niissä hankinnoissa, joita tehdään. tällainen siirtymä Tanskan kaltaisessa taloudessa tai siirtymä Slovakian tai Puolan tai Unkarin kaltaisessa taloudessa merkitsee sitä, että vaikutukset ovat erilaisia talouteen ja julkiseen, julkisiin varoihin. Olen yhtymätinen kanssa, joka sanovat, että tehokkuutta pitäisi käsitellä yksikköä kohti, eikä sitä pitäisi mitata absoluuttisina arvoina, koska me haluamme, että kehittyvät taloudet kehittyvät edelleen ne luultavasti käyttävät enemmän energiaa. Ne joutuvat käyttämään sitä tehokkaammin, mutta me emme voi pyytää näitä talouksia eh, lisäämään vä- käyttöä. Me, me en, voimme katsoa, miten voimme tukea näitä maita eri, muista, muista eri budjeteista ja esimerkiksi aluekehityksen rahastoista. tämä kolme prosenttia vuotuista säästöä alueilla ja paikallisella tasolla. Minusta on tärkeää ensinnäkin asettaa monivuotinen tavoite, ei pelkästään vuotuisia tavoitteita, koska joinakin vuosina voidaan säästää enemmän kuin toisina. Joten on päätettävä että ei puhuta pelkästään kolmesta prosentista vuotta kohti, vaan otetaan pitkämpi, pitemmälle menevä näköpiiri. Sama koskee myöskin energiaauditteja. Joka vuosi tämä on oma väliä lyhyt aika, koska päätöksiä tehdään usein niin, että jotkut vastaavat suurempia, jotkut ovat pienempiä, ja se, että on eri nopeuksia eri paikoissa eri Euroopassa. Joten meidän täytyy pohtia myös tätä. Jotkin paikalliset yhteisöt voivat olla sitä mieltä, että kolme prosenttia vuodessa on liikaa. Tästä pitää puhua vakavasti, koska nyt on kriisin aika. Ja se, mitä nyt tapahtuu monissa maissa, on, että kansalliset hallitukset pyrkivät vähentämään kulutusta, ja niin tämä koskee nimenomaan paikallisia, paikallista tasoa, jossa käytetään varoja teihin, kouluihin. Ja tiedän, että nyt jo monilla paikallisilla yksikö, yhteisöillä on budjettivajeita ja tämä merkitsee sitä, että säästöjä pyritään tekemään. Säästöjä ei voi olla se, että suljetaan, sammutetaan valot. Se ei voi olla semmoista säästöä, mitä me haluamme. Eräs asia, joka on tärkeä, ovat julkiset hankinnat. Joillakin alueilla, vähemmän kehittyneissä, kehittyneillä alueilla, joissa maatalous on merkittävämpää, jos me pyydämme, että siellä valitaan tehokkaimmat tuotteet se merkitsee sitä, että on esittävä niitä tuotteita, jotka tuotetaan kaukana useimmiten muissa maissa, koska yksinkertaisesti lähipiirissä ei ole ketään, joka tuottaisi näitä tai paikallista tuottajaa tai alueellista tuottajaa, joka voitaisiin valita. Joten he joutuvat valitsemaan esimerkiksi tuottajan, joka valmistaa ikkunoita vaikkapa eri maassa. Joten pitäisi ajatella sitä, miten tämä voitaisiin muotoilla eri tavalla. Siis se, miten tehokkuus voisi olla osa julkisia hankintoja. Ja sitten ratkaisevan tärkeää on tiedottaa. Ja tiedotuskampanja täytyy sisällyttää tähän, tämän eräs kollega jo totesikin. Mutta jos me haluamme saada aikaan muutosta taloudessa, meidän pitäisi saada aikaan myöskin muutosajattelutavassa, ajattelutavassa, joka yhteiskunnissa on vallalla erityisesti täytyy kiinnittää huomiota tähän, eikä pidä jättää tätä pelkästään poliitikkojen tehtäväksi, vaan on syytä järjestää laajempi eurooppalainen kampanja. Frau Mörkis. herra puheenjohtaja. Erittäin tärkeä aihe, niin kuin kaikki ovat sanoneet, ja minä puhun täällä vuokralaisten ja pienten energiatuottajien puolesta, jotka haluavat tuottaa energiaa omassa kodissaan. Me tarvits, meidän täytyy ottaa huomioon tämä suurempi lähestymistapa ja katsoa, miten sitä kautta saadaan energiatehokkuusetuuksia aikaiseksi. Ja minun mielestäni vuokralaisilla pitäisi olla myöskin mahdollisuus tähän hyödyn saamiseen, sillä Alankomaissa ainakin tällaiset yhtymät omistavat suurimman osan vuokra-asinnoista. Kyse on suuresta verkostosta ja kyllä energiatehokkuutta voidaan vaatia myöskin vuokralaisilta, mutta se edellyttää sitä, että vuokralaisilla on todellinen mahdollisuus toimia tehokkaammin. Eli että me annamme hänelle mahdollisuuden vaikuttaa positiivisella, positiivisella tavalla omaan energialaskuun. Tämä tulisi huomioida myöskin tässä direktiivissä. Tätä niin sanottua mikrotuotantoa pitää tarkastella, eli meidän täytyy huomioida kuluttajat silloin, kun siirrytään uuteen järjestelmään, ja kansalaisille pitää antaa mahdollisuus tuottaa myöskin energiaa oman käyttöön. Ja mitä kollega Hall sanoi, niin se on erittäin tärkeä seikka. Eli kyllä direktiivi pitää liikittää tarkasti muihin energiatehokkuusdirektiiveihin ja tuleviin direktiiveihin, jotka liittyvät muun muassa vesivarojen tehokkaaseen käyttöön. Me emme voi toimia siten, että nyt me käytämme energiaa tehokkaasti hyväksi, mutta unohdamme, että on olemassa muitakin toimintamahdollisuuksia ja että me joudumme jatkossa korjaamaan näitä direktiivejä, joten emmekö voisi heti kättelyssä tehdä asiat kunnolla. Olen myöskin kollega Beletin kanssa samaa mieltä siitä, että meidän täytyy saada selkeät energialaskut käyttöön tätä ja tulevia direktiivejä tulee muuttaa siten, että kansalaisille tarjotaan mahdollisuus toimia energiatehokkaammin, ymmärtää miten he kuluttavat ja heille pitäisi antaa mahdollisuus tehostaa omaa energiatehokkuutaan. Ja se taas paranee, kun heille annetaan mahdollisuus seurata omaa energiakulutustaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Yksi organisatorinen huomio. Galileon aloituks ei tapahdukaan tänään, vaan vasta huomenna. Ja luulin, että se antaisi meille lisäaikaa käyttöön, mutta valitettavasti näin ei ole. Sillä tulkit ovat tarjonneet meille vartin lisäaikaa käyttöön, mutta ei sen enempää, mutta käytettäkö tämäkin vartti tehokkaasti hyväksi. Viisi puheenvuoropyyntöä plus komission edustaja. No, yritetään kuitenkin toimia tehokkaasti, niin kaikilla on mahdollisuus sanoa jotain. Kollega Tikau seuraavana. Uh, uh, domnule Am să fiu uh, foarte... Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua hyvin lyhyesti. Energiatehokkuus, toimet ovat tärkeitä. Nythän kyse on edullisimmista keinoista säästää energiaa. haluaisin puhua tästä kolmen prosentin osuudesta. Kolmen prosentin saneraustavoite, joka olisi siis sitova ja koskisi julkisia viranomaisia. Tämä on todella tiukka tavoite. Olen ollut mukana julkisten rakennusten energiatehokkuusdirektiivin laadinnassa esittelijänä. Ja totta kai julkisen tahon täytyy toimia esimerkkinä ja olla uudistushenkinen. Tämä tavoite kuitenkin on liian byrokraattinen ja tiukka, eikä johda siihen, että päästäisiin energiatehokkuuden parantumiseen. Katson, että jäsenvaltioiden pitäisi pystyä käyttämään joustavuutta hyväkseen. Sääntöjen pitäisi olla joustavampia ja pitäisi puhua energiatehokkuuden parantamisesta, eikä niinkään hyväksyä tällaisia tiukkoja prosenttiosuuksia. No sitten maaseutualueet. Hiljattain on tehty mietintö, jossa puhuttiin siitä, että maaseutualueilla on myös muita tarpeita – energiahuollon suhteen erilaisia tarpeita kuin muilla alueilla. Meidän täytyy ottaa huomioon maaseutualueiden erityispiirteet ja se, miten siellä käytetään energiaa. Sielläkin täytyy toimia tehokkaasti. Kiitos. Okei, okay. kollega Brigitte. Hyvä. Seuraavana edustaja Brigina. Uh, thank you, Chairman. Uh, some... Kiitos puheenjohtaja. Muutama kommentti tsekiksi. Chtěl bych poděkovat zpravodaji, protože... Eh, niin, haluan kiittää esittelijää siksi, että energiatehokkuus todellakin on hyvin tärkeä asia, tärkeä meidän tavoitteidemme saavuttamiselle. Voin todeta, että ehdotukset, jotka ovat nyt edessämme, ne ovat sellaisia, että minua ei miellytä siinä se, että siinä on kaikenlaisia määritelmiä, jotka liittyvät energiatehokkuuteen. Sen lisäksi olen myöskin hiukan ymmälläni, ymmälläni siitä, että me nyt oikeastaan puhu siitä, että miten me saisimme, voisimme saavutettua energiatehokkuutta yksittäisissä prosesseissa, niin silloinhan se merkitsee varmastikin sitten sitä, että että tämä johtaa tiettyyn paradoksiin energiasäästöjen osalta, eikä tule heijastumaan itse asiassa niissä. Määritetyt tavoitteet 1,5 prosenttia kulutuksesta ja 3 prosenttia säästöistä eh, edistää lämpöön liittyvissä eristämisessä, joka liittyy julkisen rakennuksiin, näyttäisivät olevan hiukan menneisyyden ratkaisuja, ainakin minun maassani. Nimittäin, jos joku pystyy vaikuttamaan äh, energian toimittajana asiakkaisiin niin, että he vähentävät kulutusta 1,5 prosenttia, sen voi vielä ymmärtää, mutta minä tiedän, että tämä ei ole mahdollista, koska Esimerkiksi Tsekin tasavallassa kuluttajan ostovoimaan vaikuttavat energiakustannukset huomattavasti enemmän kuin läntisessä Euroopassa. Meille tämä saattaa olla myöskin houkutin säästötoimiin, sillä jos meillä on keskitettyjä toimenpiteitä, jotka tulevat tätä, tätä tarvetta vastaan, silloin sitä ei tarvitse hallinnollisesti säädellä samalla tavoin. Lisäasia, joka sitten on ollut myöskin esillä, on se, että on myöskin kysymys talouden rakenteesta. Jos on teollisuutta, kulutus on toisen näköistä, eikä voida yksinkertaisesti vain pitää kiinni olemassa olevasta kulutuksesta. Siksi olen sitä mieltä, että näiden toimenpiteiden vaikutus täytyy tutkia perinpohjaisesti, koska ei olisi hyväksi että vihreän talouden vision nimissä tuhota sitä taloutta, joka tällä hetkellä pitää meidät hengissä. Del Castillo. Seurana Del Castillo. Puheenjohtaja, katsotaanpa. Tämän, näiden viime viikkojen aikana meillä on ollut joukko kokouksia, kuulemisia ja toisen tyyppisiä kokouksia, joita ovat poliittiset ryhmät – ja yksi nimittäjä on ollut näille yhteinen, ja se yhteinen nimittäjä on ollut, että ei voida soveltaa yhdenmukaisia toimenpiteitä kaikissa jäsenvaltioissa energiatehokkuuden tavoitteiden saavuttamiseksi, koska tilanne ajatellen erinäisiä parametreja kussakin jäsenvaltiossa on erilainen. Tämä on, on nähty, on ollut menestyksekäitä tapauksia, että joissakin maissa todellakin on erityisesti saavutettu tavoitteita, mutta se, että tämä kaikki siirrettäisiin ja että tämä konkreettinen kokemus siirrettäisiin jostakin maasta, jossa on käytetty tiettyjä menetelmiä, että se siirretäisiin kokonaisuudessaan Euroopan unionin tasolle, on, on sellaista, mitä pitäisi pohtia koska on hyvin erilaisia alueita ja tämä menestyksen avain tämän direktiivin osalta, joka liittyy nimenomaan eh, energiatehokkuuden saavuttamiseen 20 prosenttia vuonna 2020 ajatellen myöskin kulutusta, niillä, niissä on avain, joka on joustavuus. Ja joustavuus merkitsee sitä, että jokainen jäsenvaltio saattaa tietää itse sen, minkä tavoitteen se täyttää ja mikä on sen panos siinä. Tämä liittyy myöskin tähän taakan jakamiseen. Ja on tärkeää, että jäsenvaltiot yhteistyössä komission kanssa määrittelisivät sopimuksen sopien tietyistä kriteereistä sen, mikä on minkin maan osuus ja mikä on minkin maan tavoite. Ja tästä lähtien olisi sitten joustavuutta siinä, minkälaisia välineitä voidaan käyttää niin, että jokainen maa voi saavuttaa tavoitteensa, koska kukaan muu ei paremmin tunne kuin jäsenvaltiot itse sitä, mitä välineitä voidaan käyttää. Kaikki ehdotukset, joita tehdään tässä direktiivissä viime kädessä, niin parlamentti tulee antamaan panoksensa, tietysti mitä komissio on tehnyt ja mitä sanoo meidän esittelijämme, niiden täytyy olla suuntaantava luonne. Ja täytyy katsoa, että saadaan järjestelmä, jossa myöskin seurataan ja katsotaan tilannetta, joka mahdollistaa tietää sen, että jäsenvaltiot noudattaa sitoumuksia, jotka liittyvät tavoitteisiin energian säästössä ja myöskin energian tehokkuuden alueella. Ja viime kädessä mahdollisesti voidaan katsoa, että että arvion tuloksena saattaa olla myöskin tietty tuki, jota joudutaan antamaan energiatehokkuuden alueella. Mutta tärkeää on, että jäsenvaltioilla on selkeä tavoite, koska vain jäsenvaltiot itse voisivat lyödä lukkoon tavoitteet maan osalta komission kanssa yhdessä, ja ne katsovat, mitkä ovat ne välineet, joiden kautta voidaan täyttää nämä tavoitteet. Tärkeää on, että nämä voivat olla joustavia, jotka on sovellettu kunkin jäsenvaltion osalta, ja tämä voisi olla perusta, jonka pohjalta voidaan toimia ja edetä kohti energiatehokkuutta. Tämä aikaan tehokas direktiivi, joka mahdollistaisi myöskin näiden tehokkuuden ja säästöjen tavoitteiden saavuttamisen. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Karins. Thank you very much, Chair. A lot has already been... Kiitos puheenjohtaja. Paljon on sanottu. Haluaisin korostaa erästä eroa, jota useat puhujat ovat jo nostaneet esille. Energian säästö ei tarkoita samaa kuin energiatehokkuus. Energian säästöön voidaan päästä usealla konstilla. Yksi niistä on energiatehokkuus. Toinen on se, että valot vain sammutetaan. Tässä rakennuksessa voitaisiin säästää paljon energiaa, jos valot sammutettaisiin ja ilmastointi sammutettaisiin. Ja todellakin säästäisimme paljon energiaa, mutta olot olisi hieman ikävä, mutta varmasti energiaa säästyisi. Tietyssä maassa energiaa voidaan säästää BKT laskemalla. Jos katsotaan nyt kriisiolosuhteita, niin oma maani on erinomainen esimerkki. Säästöä tulee, energia säästyy valtavasti, mutta energian säästön haittana tällä konstilla on se, että työttömyys kasvaa ja sillä luonnollisesti on suuret yhteiskunnalliset kustannukset, koska ihmiset eivät käy töissä. Energian säästö tehokkuuden kautta tarkoittaa sitä, että ihmiset pidetään töissä niin, että he kenties tässä salissa nyt voisi olla vähän vähemmän lampuja päällä, mutta joka tapauksessa työtä tehtäisiin yhtä paljon, mutta energiaa käytettäisiin vähemmän. Tässä hieman syntyy sekaannus sen suhteen, miten energiaa säästetään, kun tässä oli tämä 368 öljyekvivalenttitonnin säästötavoite. Se tarkoittaa säästämistä ja tämän direktiivin tavoitteena on nimenomaan tehokkuus. Se ei tapahdu valot sammuttamalla, vaan varmistamalla sen, että BKTn tulos on, on tehokkaampi Eli miten me voimme tehokkuustoimet ottaa tähän mukaan, ja ne liittyvät taas kasvuun. Olen Tion kanssa samaa mieltä siitä, että eri maissa tilanteet ovat kovinkin erilaisia. Meillä on tiheästi asuttuja maita, harvaan asuttuja, on kylmiä maita, leutoja maita, maita joissa on kuumat kesät ja niin edelleen. Energian kulutus on aivan erilaista näissä eri maissa. Jos ajatellaan että 3 prosentin julkis rakennustavoitetta, niin entäpä näiden rakennusten tehokkuus? Tämä voidaan toteuttaa hölmösti tai sitten järkevästi. Mutta toimissa ei pitäisi katsoa sitä, että kuinka paljon sadan millin eristeitä on tietyssä maassa myyty, vaan pitäisi katsoa sitä, mikä on energiatehokkuus julkisissa rakenneissa per neliömetri. Tähän on olemassa välineet ja tähän pitäisi keskittyä. Autoteollisuudessa me kaikki tiedämme, että jos nyt haluaa vaikka auton ostaa, niin kuinka monta litraa satasella auto vie bensaa ja kuinka monta grammaa päästöjä se aiheuttaa. Nämä ovat toimia, joita voidaan vertailla eri autovalmistajien välillä, eri automerkkien välillä. Energiatehokkuus tehokkuudenkin alalla pitäisi pystyä mittaamaan samalla tavalla. Kuinka paljon energiaa per yksikkö BKTstä vaaditaan, vaikkapa per asukas? En tiedä, mikä tässä on oikea muotoilu, mikä oikea formula on, mutta tähän suuntaan pitäisi kuitenkin katsoa. Pidän kovasti tekemästänne työstä ja pidän direktiivin tavoitteista, mutta minusta ei pitäisi keskittyä säästöihin, koska sehän on ikään kuin sivutuote Siihen me haluamme päästä, mutta pitäisi keskittyä niihin keinoihin, joilla päästään tehokkuuteen. Millä voidaan saavuttaa enemmän vähemmällä? Oma maani on hyvinkin vihreä ja säästäväinen. Kolmasosa energiasta on uusiutuvaa. Monet maat kadehtivat Ruotsia, mutta jos katsotaan BKT ja energiapanosta, niin me olemme yksi tehottomimmista maista ja tämä on totta kai sääli jos halutaan olla tehokkaita, halutaan käyttää vähemmän ja saada enemmän tuloksia, niin tähän pitäisi keskittyä myös lainsäädännössä. Dankeschön. Herr Kollege Balchit. Kiitoksia seuraavan edustaja Balchitis. Germans Firmininkiä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kollega Karens kuvasi tilannetta oikein hyvin. Se on Baltian maiden tämänhetkinen tilanne. Meillä on toki monia ongelmia ja neuvostoajolta suuri taakka. Monia rakennuksia pitäisi peruskorjata, mutta prosessi vaan ei etene niin nopeasti kuin toivottiin. Tavoitteet ovat kohdallaan. Me olemme paljon keskustelleet siitä, miten niihin tavoitteisiin voitaisiin päästä. Minun mielestäni nämä tavoitteet voisivat olla strategisia. Monet ilmastotutkijat, tieteen edustajat puhuvat todella huolestuttavista ilmastollisista muutoksista ja näkymistä. Meidän täytyy nyt ryhtyä tuumasta toimeen ja minä todellakin toivoisin tai onnittelisin esittelijää tästä ensimmäisestä versiosta se on onnistunut. On tietenkin selvää, ettei yhdessä asiakirjassa voida esittää ratkaisumalleja kaikkiin ongelmiin. Toivoisin kuitenkin, että jokainen jäsenvaltio sitoutuisi sitoviin tavoitteisiin ja että myöskin valvottaisiin sitä, millä tavalla näihin tavoitteisiin pyritään pääsemään. Ja täällä on jo sanottu, että ilmastolliset, maantieteelliset eroavaisuudet ja muut tulisi huomioida Myöskin huomionarvoinen seikka on juuri julkiset hankinnat. Ja meidän täytyy vain muistaa, että meidän tehtävänämme ja tavoitteenamme Euroopan parlamentissa on se, että me muutamme julkisiin hankintoihin liittyvät menettelytapasäännöt. inhimillinen tekijä on jäänyt taka-alalle tällä saralla ja minä uskon, että jos se huomioitaisiin, me voisimme säästää paljon aikaa ja rahaa. Järjestelmä on jo sinänsä olemassa, mutta sen soveltaminen on aika hankalaa ja me kaikki tiedämme mistä syystä. Olen siis valmis tukemaan sataprosenttisesti esittelijää, mutta nyt on todellakin ryhdyttävä tuumasta toimeen jostain on aloitettava ja sitä on parannettava vuosi vuodelta. Kiitoksia. Ja nyt vielä komission edustajalle puheenvuoro sitten Claude Turmesille tai toisinpäin ihan sama, kunhan kaikki vielä ehtivät puhua. Ja meillähän on vielä myöhemmin mahdollisuus palata näihin kysymyksiin, joten jos tänään vielä käyttäisitte suht lyhyttä kommenttia. I'll try. Thank you. Tavallistakin lyhyemmin. Yritän ainakin puheenjohtaja. Kiitos. Tavoitteemme on 20 prosenttia. Tämä on määritelty EUlle kaikkien toimielinten toimesta vuonna 2007 ja me keskitymme siihen, voimmeko pitää tästä kunnianhimoisesta tavoitteesta kiinni. Jos saamme direktiivin, jolla tähän päästään, niin siihen todellakin pyritään. Olemme samaa mieltä siitä, että keskustelun vara yksityiskohdista varmasti vielä on. Artikla 8 nostettiin esille, artikla 6 yhdessä puheenvuorossa ja näistä varmasti voidaan keskustella. vastaaminen kaikkiin kommentteihin ei ole mahdollista. Tartun vain muutaman seikkaan. Bilal Quadrasin kommentteihin vastauksena, se liittyy yhteistuotantoon, on syytä korostaa, että vaikkakin keskuslämmityksellä ja viilennyksellä on erilainen rooli eri kaupungissa, niin esimerkiksi Barcelonassa tällaista järjestelmää on laajennettu, mutta ei kyse ole pelkästään siitä, että tämä olisi ratkaisu pohjoisille alueille, kylmille alueille. Nykyiset varastointijärjestelmät yhteistuotannossa voivat myös olla tukevina toimina tässä. Ei olisi hyvä, että kunnianhimoiset tavoitteet vesitettäisiin yhteistuotannon kautta. Sitten Vidal Quadrasin kommentit artiklan 6. Hän totesi, että ei ole oikein, että energiatehokkuusvelvoitteiden vaihtoehdot alistetaan komission alustavalle tarkastukselle. Me teimme ehdotuksen tämän suuntaisesti sen takia, että energiatehokkuusvelvoitteiden osalta oli huolia verifioinnista, varmistuksesta. Jos teksti kehittyy niin, että vaihtoehdot kuvaillaan tällä tavalla, niin ei, ei synny ongelmaa meidän näkökulmastamme, mutta tämä täytyy olla tekstissä nimenomaan tällaisessa muodossa. Sitten oli kysymyksiä, jotka liittyivät talouskasvuun. Viral Quadrasille alkuun ja Karenssille totean, että meidän ehdotuksemme ja vaikutusarviomme keskittyvät nimenomaan siihen, että talouskasvu jatkuisi ja jopa vahvistuisi. Talousvaikeuksien aikoina, niin kuin nyt, on vaikea pohtia sellaista energiapolitiikan alaa, joka olisi tärkeämpi kuin energiatehokkuus. Tällä pyritään välttämään jätteitä ja pyritään saamaan kasvuliikkeelle. Tällä hetkellä suuri kysymys edessämme on se, miten pankit saadaan taas lainaamaan rahaa. Tehokkuudessa ydinkysymys on se, miten saadaan pankit lainaamaan rahaa energiatehokkuushankkeisiin. Olemme esittelijän kanssa samaa mieltä, että on katsottava myös rahoituspuolta. Ja tämä totta kai liittyy myös talouskysymyksiin aivan suoraan vaikutusarvioissa olemme nähneet, että tällä olisi 34 miljardin myönteinen vaikutus BKT ja, ja 400 000 mahdollista työpaikkaa myönteinen vaikutus, vaikkakin tällä on vaikutusta totta kai myös päästöihin, kasvihuonekaasupäästöihin. Kolinska Bobinska korosti sitä, että kansalliset tilanteet vaihtelevat ja tämän pitäisi vaikuttaa myös tavoitteisiin. Vastauksena tähän toteaisin, että komission ehdotuksessa me nimenomaan pyydämme jokaista jäsenvaltiota määrittelemään omat tavoitteensa. Vaikkakin tavoitteet on ilmaistu energiankulutusmuodossa, niin kuitenkin jokaisella jäsenvaltiolla on mahdollisuus ottaa huomioon kansalliset olosuhteet tavoitteiden määrittelyssä. Jos ehdotuksissa ei päästä 20 prosenttiin, niin siinä vaiheessa vasta meillä olisi mahdollisuus tehdä omia ehdotuksiamme. De Castillo sanon siis teille, että ei ole tarpeen ilmaista te, näitä tavoitteita energian käytön suhteen lukuina, vaan, vaan todellakin jäsenvaltiot voivat itse ensin määritellä ja komissio tarvittaessa auttaa. Sanoisin liittyen huoleen sitovista tavoitteista, että jäsenvaltiot pyrkivät tällä hetkellä vain 14 prosenttiin, eivätkä 20 prosenttiin. Jos meillä ei ole sitovia tavoitteita, niin niin kyllä me todellakin tarvimme sitovia toimia, jotta pääsemme tälle 20 prosentin tielle takaisin. Kiitos ja odotan kovasti jatkokeskustelua. Thomas. edustaja Turmes. I will not be able to, to go to all En voi puuttua kaikkiin kommentteihin, mutta otetaan nämä suurimmat kysymykset esille. Ensinnäkin kiitokset kaikille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Kollega De Castillo viittasi tähän dilemmaan. Tällä hetkellä hallitukset eivät halua sitoutua näihin tavoitteisiin, sitoviin tavoitteisiin. Ja minä nyt ehdottaisin omalta osaltani sitä, että meillä olisi kollega de Castillon esittämä taulukko ja siltä pohjalta katsotaan, miten pääsemme eteenpäin. Eli ovatko jäsenvaltiot todellakin valmiita keskustelemaan näistä kansallisista tavoitteista? Tällä hetkellä jäsenvaltiot eivät toimi pelisääntöjen mukaisesti, joten haluaisin esittää tiettyjä lukuja, joihin heidän on reagoitava. Näistä luvuista pidetään tai sitten ei. Ja sitten tästä yleisemmästä ajattelusta, eli mitä indikaattoreita sovellettaisiin energiatehokkuus per BKT ei ole hyvä indikaattori, koska jos terästeollisuutta korvataan jollakin ähm, paketin alaa kasvattamalla, niin se ei välttämättä johda tasapainoiseen ratkaisumalliin eikä ole myöskään luotettava no, indikaattori. Ja jos käytettäisiin tätä 368 öljyekvivalenttitonnin soveltamista, sinänsä tämä antaa indikaa, osviittaa siitä, missä määrin tällaista primäärienergiaa Euroopan unionissa ja eri jäsenvaltioissa käytetään. Ja jos meillä ei ole mitään selkeitä lukuja paperilla, niin silloin emme myöskään tiedä, missä olemme menossa ja mihin meidän on investoitava. Eli otetaan huomioon sekä tuotanto että kulutus. Tietenkin terästeollisuuden saralla voidaan sanoa, että teräs ei ole yhtä kuin teräs, sillä meillä on olemassa satoja eri teräslaatuja, joten niitä ei voida noin vain vertailla keskenään. energiatehokkuutta on ajettu loppareiden toimista, koska se ei käytännössä johda mihinkään toimivan indikaattorin muotoilemiseen, joten ehkäpä minä voisin laatia lyhyen asiakirjan, jossa kuvan, mitä tämä tavoitteen asottelu käytännössä tarkoittaa ja mikä olisi paras mahdollisuus pyrkiä saavuttamaan nämä tavoitteet. Ja mitä tulee sitten rakennuskohtaisiin kolmen prosentin tavoitteisiin, no se tarkoittaa käytännössä sitä, että jäsenvaltioilla tai hallituksella on 33 vuotta aikaa peruskorjata kaikki julkiset rakennukset. Ja se tarkoittaa vuotta 2047 siihen mennessä peruskorjaukset on saatava tehtyä. Onko se liian kunnianhimoinen tavoitteen asettelu? Eli kaikki nämä julkiset rakennukset pitäisi peruskorjata vuoteen 2047 mennessä. En missään nimessä vastusta sitä, että voisimme huomioida tämän pinta-alan jollakin eri tavalla, mutta minun mielestäni tämä tavoite ei ole liian kunnianhimoinen. Ja mitä tulee artiklaan 6, niin olen iloinen siitä, että monet ovat valmiita tukemaan tätä puolentoista prosentin tavoitetta Kollega Piper viittasi näihin käsityöläisiin. No minäkin olen keskustellut käsityöläiskeskusliiton edustajan kanssa ja minulla on yhdistyneen kuningaskunnan tilastoja. Siellä on arvioitu sitä, millä tavalla tämä säästövelvoite vaikuttaa pieniin yrityksiin, mutta ei ole olemassa minkäänlaista osvitaa siitä, että tilanne olisi heikko. Päinvastoin on käynyt jopa niin, että on syntynyt uusia yrityksiä ja että tällaista energiatehokkuustoimintaa on käytännössäkin toimi, äh, toteutettu. Niin puheenjohtaja ilmoittaa, että tulkkien työaika päättyy nyt. No kaksi minuuttia, mutta se on ehdoton maksimi. Ja sitten artikla 10, tämä lämmön ja sähkön yhteistuotanto. Haluan vain rohkaista keskusteluun, eli miltä, mitä kriteerejä käytetään kustannustehokkuuden määrittelemiseen, koska me tiedämme, että jos me sitä vain ajamme, niin kaikki tulevat sanomaan, että tämä ei ole kustannustehokas päätös. Mutta meidän täytyy varmistaa, että meillä on selkeät kriteerit sen suhteen, että mikä on kustannustehokasta ja mikä ei. Jos tätä määritelmää ei ole, niin silloin tämä on yhtä tyhjän kanssa. Ja minä todellakin toivon, että voisimme keskustella näistä kriteereistä puhuttaessa kustannustehokkuudesta. Sitten kollega Provera teidän huomiosta koskien näitä historiallisia rakennuksia. Ehkä vaan voisimme laatia varjoesittelijöiden yhteisen tarkastuksen tämä äh, rakennusdirektiivi pitää sisällään jo sen, että tässä tämä kolme prosenttia ei lii, se ei kosketa näitä historiallisia rakennuksia, mutta on tietenkin hankalaa, jos joutuu tarkastelemaan kolmea eri direktiivitekstiä ymmärtääkseen koko asian. Ja sitten vielä lopuksi toteaisin, että toki kyse on myöskin asennemuutoksesta, kansalaisten sitouttamisesta työntekijöiden valistamisesta ja niin poispäin. Ja tästäpä syystä omassa tekstissäni ehdotankin, että energiapoliittisesti älykäs järjestelmä yrittäisi huomioida kaikki toimijat ja antaisi ymmärtää, että komission täytyy investoida enemmän tähän toimintaan, jotta me saamme että kaikki tahot puhaltaisivat yhteen hiiloon silloin, kun yritetään energiatehokkuutta ajaa. Oikein paljon kiitoksia. Ensi viikolla Strasbourgissa voidaan käydä myöskin kahdenkeskisiä keskusteluja näistä kysymyksistä. Silloin voidaan paneutua varmaan myöskin yksityiskohtiin. Oikein paljon kiitoksia. Kiitoksia ja kiitokset tulkeille. Katsotaan, miten toimitaan ensi kerralla. Niin tarkistukset 7. marraskuuta mennessä ja katsotaan sitten, miten jatketaan. Kiitoksia.